Mes chers collègues. Hyvät kollegat. No niin. Jatkamme kokousta. No, iltapäivällä on vähän vaikea jatkaa aina, vai mitä grappiini? No niin, tämä on kuitenkin mielenkiintoinen iltapäivä. Ensin Lundgrenin mietintö maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus. Eli Lundgren, te saatte puheenvuoron ja sen jälkeen sitten varjoesittelijät. Ja sen jälkeen komissio saa sitten puheenvuoron. Onko komissio paikalla? On siellä. Päivää. Ja sokerina pohjalla sitten talous- ja sosiaalikomitean kanta. Kiitoksia, että olette paikalle, Simons. Esittelijä Lundgren, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. No tämä on minun ensimmäinen mietintöni todennäköisesti <clears throat> myöskin viimeinen, kun ajatellaan, että eh, isot ryhmät ottivat kaikki eh, rusinat pullasta. Eilen eh, koordinaattorien kokouksessa pikkuryhmille jäi murusia sitten. Mutta kyse on siis kuljettajien ammattipätevyydestä, ajokorteista. <clears throat> Ja pidän komission ehdotusta oikein tervetulleena. Direktiivin tarkoitus on äh, huolehtia siitä, että äh, toiminnassa olevilla ammattipätevyys äh, on ajan tasalla ja että nuoret kuljettajat, niin bussin kuin rekkakuskitkin, ovat päteviä. Näin voidaan vähentää vaaratilanteita ja parantaa tieliikenneturvallisuutta. Samoin puhutaan ammattipätevyydestä sitten, että Euroopan unionin tasolla ei kilpailukykyvääristelmää synny. Minä en ehdota, ehdottaa moniakaan muutoksia, koska mielestäni tämä on hyvä ehdotus kaiken kaikkiaan, mutta muutama asia kuitenkin. Ensinnäkin haluaisin, että Ruotsi ja muut maat, joilla on harjoitteluun perustuva malli, saavat sen säilyttää. Eli eh, tässä ikään kuin nämä eh, kuljettajaharjoittelijat ovat kokeneen kuljettajan kanssa eh, tien päällä, oppivat käytännössä tämän työn, jota ei autokoulussa voi oppia. Lisäksi jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus siihen, että 4250 kiloon saakka. Jäsenvaltiot voisivat sallia B-ajokortilla näiden kuljettamisen, kun ajatellaan esimerkiksi sähköisiä ajoneuvoja. Nämä ylimääräiset 7,5 kiloa mielestäni <clears throat> voidaan sallia, kun tämä painon lisäys johtuu vaihtoehtoisista polttoaine järjestelmistä, kuten esimerkiksi akuista sähköautoissa. Ja sitten kun ajatellaan ajoa äärimmäisissä ilmastoolosuhteissa, hyvin lämpimässä, kylmässä, sateessa, lumessa, jäässä, Kyllä esimerkiksi lumiketjujen paikalleen laittamisen tulisi kuulua pätevyysvaatimuksiin. Valitettavasti Pohjois-Ruotsissa kuitenkin ää, eh, olemme havainneet, että kaikki kuljettajat eivät tätä suinkaan osaa, jotka siellä teillä liikkuvat, vaikka tämä voi oppia puolessa tunnissa autokoulussa. Ja joka tapauksessa tiedon saannin tulisi olla sujuvaa, mitä tulee eh, joko ihan tarkastuksiin tien päällä tai tutkimuksiin Öö, nythän nämä itse asiassa väärennetyt ajokortit ovat yhä suurempi ongelma maan teillämme. Komissio on joka epäselvä monilta osin. Ja tulkinnan varaa jää ehkä eri maissa liikaa, joten meidän täytyisi kyllä valtavirtaistaa tätä ehdotusta. Kiitoksia. Kiitos sitten varjoesittelijät. Lukas Schenska, olkaa hyvä. E, pani przewodnicząca, chciałabym bardzo podziękować panu posłu Lundgrenowi. Posłowi Lund... Kiitoksia Lundgrenille. Mietinnössään hän oli hyvin havainnut nämä eri tarpeet ja on tehnyt myöskin muutosehdotuksia, jotka ovat hyödyllisiä. Ja kuten Lundgren sanoi, direktiiviä pitää parantaa, kun otetaan huomioon tämän kuskin ammatin koulutuksen. Siitä pitää tehdä puolensa vetävämpi erityisesti nuorille. Ja kyse on myöskin jäsenvaltioiden välisestä ajokorttien vastavuoroisesta tunnistamisesta. Tähän mennessä ei ole ollut mitään keskusteluita varjoisittain varjoesittelijöiden keskuudessa, mutta pidän jo kuitenkin hyvänä sitä, että yli kolmen puolen tonnin ajoneuvot on suljettu pois direktiivistä akkujen painon takia. Ja tällä tavalla voidaan sitten edistää sähkömoottoria ja näin voidaan myöskin nopeammin vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ainakin se vaikuttaa siihen. Ja sitten meidän täytyy sulkea direktiivistä pois ne henkilöt, jotka saavat ajokortin, mikä kyse on ammatin harjoittamisesta. jossa autokoulun opettaja tai toinen työntekijä on ajoneuvossa samanaikaisesti ja tärkeää on myöskin korostaa enemmän koulutusta ja hankalia ajolosuhteita. Ei tämä koske ainoastaan Pohjois-Eurooppaa, vaan monia muitakin maita, joissa sataa usein lunta, joka sitten aiheuttaa ongelmia tieliikenteeseen. Ja sitten vielä pari huomautusta näin kuskien kouluttamisesta. Olen puhunut alan edustajien kanssa, myös niiden kanssa, jotka toimivat ajokoulun opettajina. Ja teoriaa korostetaan liikaa, kun katsotaan tätä tuntimäärää. Ja sitten sähköistä opetusta on liian vähän tarjolla. Myöskin pitäisi olla mahdollista tarkistaa, onko kyseinen henkilö millään tavalla hyötynyt sähköisestä oppimisesta. Sitten psykofyysiset ominaisuudet ja nämä niin sanotut pehmeät arvot, niitäkin pitää arvioida. Ajattelen tässä lähinnä nuoria, jotka eivät ole pelkästään koulutuksessa, vaan voivat saada tutkimuksen myöskin jatkokoulutuksesta. No, 35 tuntia lisäkoulutusta viiden vuoden välein seitsemän tunnin paketeissa, se on nyt tämä ehdotus. Mutta tässä on viitattu myöskin siihen, että mukana olisi myöskin yli 50 henkilöitä. Ja ehkä tämä voitaisiin nyt puolittaa tämä luku. Ja samoin näiden opetuspäivien määrä. Tämä koulutus voitaisiin järjestää muutamassa päivässä. Ja sitten maaseudulle on, ja metsätaloudessa on sitten erityissääntöjä tiettyihin siellä on aina, jota käytetään tiettyihin taloudellisiin toimintoihin. Ja sitten komissiolle esittäisin yhden kysymyksen. Eli eikö olisi hyvä jos yritysten lisäksi myöskin tavaraliikenne joka on alle 100 kilometrin etäisyydellä, niin ne suljettaisiin pois, koska siellä ei ole mitään päät- päätoimista, ammatin harjoittamista. Sitten tämä uusi uudet ajokortit D, D1 ja T. Nyt täytyy todeta, Eli että tämä koskee yli 8-metrisiä linja-autoja. joihin mahtuu vähintään 17 matkustajaa. Mutta tämä kokoisessa bussilinja-autossa saattaa olla jo 22 istumapaikkaa. Eli onko komissio tietoinen tästä ongelmasta ja voitaisiinko kahdeksan metrin lisäksi mainita tämä istumapaikkojen määrä ja korottaa sitä 22. Sitten koulutus ja jatkokoulutus, kun puhutaan tieturvallisuudesta, niin mielestäni tämä korkeampi tuntimäärä liittyy riskin arviointeihin, riskin hallintaan liikenteessä, mutta myöskin stressin hallintaan, aggressiivisuuden hillitsemiseen tieliikenteessä, mutta sitten on myöskin toimintoja, jotka häiritsevät kuskia, esimerkiksi kännyköiden käyttö. Sehän joskus tai useinkin johtaa onnettomuuksiin. Ja sitten kun ajatellaan tämä neuvoston lähestymistapa, niin siellä on tiettyjä ongelmia, mutta kaiken kaikkiaan Lundgrenin mietitulos on varsin hyvä. Ja oman poliittisen ryhmän nimissä laadin sitten tarkistuksia, mutta uskon, että tässä mietinnössä ei ole suurempia ongelmia ja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 Henkilö saattaa suhtautua asiaan subjektiivisesti ja kallistaa tasapainon sellaiseen suuntaan, että se saa luoda muita vaikeuksia. Minun on kysymys komissiolle ja myös esittelijälle. Komissio, uskotteko, että meidän tarvitsee selventää ei-kaupallista kuljetustoimintaa – On nimittäin tilanteita, joissa yhdessä jäsenvaltiossa tiettyä liikennemuotoa pidetään kaupalliseksi ja toisessa ei. Minusta tässä on hieno tilaisuus meille selventää tätä tilannetta. Ja toisaalta tiedämme, että meillä on kovin erilaiset prosessit joissakin jäsenvaltioissa koodi 95 suhteen. Joissakin se kirjataan ähm, ajokorttiin, joissakin toisissa taas muualle. Ja minusta me tarvitsemme johdonmukaisen lähestymistavan tämän merkinnän suhteen. Sehän osoittaa, että ollaan äh, johdonmukaisia koulutusvaatimusten kanssa. Eli muutama asia, jotka täytyy selvittää ja meidän täytyy keskustella niistä esittelijän kanssa. Henkilökohtaisesti en koskaan ole ymmärtänyt tarkistuksia kolme ja neljä. Enkä tiedä miksi tarkistuksessa 12 tarvitaan uudenlaisia poikkeuksia. Eli yhtäältä esittelijä haluaa poistaa tietynlaisen poikkeuksen, mutta tarkistuksessa 12 halutaan sitten sisällyttää toinen poikkeus. Ehkäpä nyt ei ole oikea aika ryhtyä pohtimaan kaikkia näitä yksityiskohtia. Mutta tässä on monia asioita, joita ymmärtää selvästi. Tämän mietinnön kautta samalla voidaan katsoa myös koulutusvaatimuksia, niiden harmonisointimahdollisuuksia ja toivottavasti voimme saada selkeän kannan määritelmiin se, mitä totesin aikaisemmin esimerkiksi tästä ei-kaupallisesta kuljetuspuolesta. Tämän lisäksi meidän täytyy puhua tästä 4250 kilogrammasta, jotta voitaisiin lisätä kaupallisen puolen turvallisuutta. Palaan muihin yksityiskohtiin myöhemmin, mutta nyt olisin myös kiinnostunut siitä, mitä komissiolla on sanottavanaan. Ja ehkäpä esittelijällä on myös jotain lisättävää sillä luotan kyllä siihen, että hän on asiantuntija. Kiitos, Ten Sojavski. Merci, Madame la Présidente. Euh, również chciałbym podziękować posłowi e, Lundgrenowi. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää edustaja Lundgrenia hänen mietintöluonnoksestaan. Kyllä olen ihan samaa mieltä sen suhteen, että tarvitaan tarkennuksia – yhteistä linjaa, tarvitaan äh, mm, luonnollisesti tunnustamista ja myös esimerkiksi turvallisuuskysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä. Pari kysymystä. Ensinnäkin digitaaliset välineet ja sähköinen oppiminen, miten niitä esimerkiksi käytetään? Äh, tämä herättää kyllä aika paljon kysymyksiä. Sähköinen oppiminen siis siitä, että äh, vahvistaako se todella oppimista, varsinkin jos tästä sähköistä oppimisesta tulee pakollista, koska ei ihan tällainen äh, opetus pääty mm, mihinkään loppukokeeseen, eli hankittua äh, tietotaitoa on vaikea mitata ja sitä, että onko todella sisäistetty se, mitä on opittu. Tällä on kuitenkin hyvin äh, suuri merkitys, jos sitten koulutus on tarkoitus vastavuoroisesti tunnistaa kaikissa jäsenvaltioissa. Ymmärrän, että kyse on kustannusten minimoimisesta ja helposta pääsystä koulutukseen, mutta kyllä myös kokeneita kuljettajia ja kuljettajia ylipäätään täytyy opettaa ja nähdä todellisissa tieolosuhteissa. En tiedä, voiko tämä olla hyödyllistä. Sitten toiseksi direktiivin täytäntöönpano päivämäärä. Tämä direktiivi vaatii, että kansalliset sääntelyviranomaiset tuottavat äh, tällaisen sertifioidun kuljettajakortin. Äh, tällaista ei kuitenkaan monissa jäsenvaltioissa ole. Meidän mielestämme olisi parempi, että tässä olisi eh, siirtymäkautena 18 kuukauden sijaan 24 kuukautta eli kaksi vuotta. Toivottavasti löydämme tyydyttävän kompromissin tässäkin kysymyksessä, niin kuin muissakin. Ja muuten eh, varmasti ongelmiin sitten puutumme tarkistuksessa. Kiitoksia, että puhuitte myöskin tähän Ranskaan. Sitten Bilbao. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Me pidämme hyvänä tätä muutosta vuoden, vuosien 2003-2006 direktiiveihin. Tavoitteenahan on parantaa koulutusta ja ammattikuskien pätevyyttä. Tämä on tärkeä tavoite, jota meidän täytyy nyt työstää. Olemme samaa mieltä myöskin siitä, että jatkokoulutukseen täytyy sisällyttää tietoturvallisuuskoulutusta. Sehän on tärkeä ala, ei pelkästään näille ihmisille, jotka ovat töissä tällä alalla, vaan myöskin muissa ohjelmissa. Esimerkiksi tämä on nyt tärkeä asia meille. Ja sitten toinen asia, eli koulutuksen pitää sopeutua siihen työhön, jota kuski tekee, eli sen pitää mukautua tarpeisiin. Ja meidän täytyy olla joustavia, kun käytämme uutta teknologiaa. Meidän pitää varmistaa, että tällainen koulutus on mahdollista. Ei ole normaalia, että yliopistossa voi opiskella mitä vain, mutta sitten ei mukauteta uutta teknologiaa tälle alalle. Eli tämäkin on tärkeä kysymys. Ja myöskin pidän hyvänä tätä selkeyttämistä, jota on tehty. Ja sitten keskeinen kysymys on myöskin se, että meidän täytyy nyt harmonisoida toimiamme Tämä vaikuttaa myönteisesti Euroopassa. Ja haluaisin vielä kiittää esittelijää tästä mietinnöstä, mutta en nyt ihan ymmärrä näitä tarkistuksia kolme ja neljä. Komissiollahan on tämä asiakirja, se on voinut katsoa tätä asiaa, eli haluaisin nyt kuulla komissionkin kannan tähän asiaan. Eli näihin asioihin meidän täytyy keskittyä ja lopuksi vielä sanoisin, että tämä vastavuoroinen tunnustaminen on asia, joka on hoidettava kunnolla, koska se on osa oikeusvarmuutta, jota meidän täytyy antaa koko liikenne- ja kuljetusalalle ja erityisesti tämän alan ammattilaisille. Kiitos. Kiitos Tenda Lunde. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Nämä ehdotukset muodostavat osan eu lainsäädännöstä, joka kohdistuu ähm, rahtiajoneuvojen ja rekkojen kuljettajiin. Ja se on, mm, meillä on myös lainsäädäntö, joka on EU-lainsäädännön kanssa rinnan olemassa, kuten esimerkiksi vaarallisten tuotteiden kuljetukset. Ja tämän ehdotuksen tavoitteena on vähentää tieliikenneonnettomuuksia ja puolittaa kuolinuhrien määrä. Meidän täytyy saada aikaiseksi myös samanarvoiset tilanteet koulutukseen. Ottaisin esille muutaman kohdan. Ensinnäkin turvallisuus. Teille on tärkeää ja on tärkeää nostaa kriteereitä uusien kuljettajien kohdalta niin, että rekakuljettajien ja bussikuljettajien ammattitaito vain kasvaa. Toiseksi on tärkeää, että komissio ehdottaa, että liikenneturvallisuus otetaan aina mukaan koulutukseen, mutta haluaisimme myös nähdä sen, että keskitytään enemmän ympäristöystävällisen niin kutsutun ekoajamiseen. Se on hyvä asia. Ja kolmanneksi haluamme selkeitä sääntöjä, jotka edesauttavat samankaltaista ammattikuljettajien koulutusta koko unionin alueella. Vahvat taidot edesauttavat tieliikenneturvallisuutta ja vähentävät onnettomuuksia teillä. Kiitoksia. Merci beaucoup, Monsieur Monsieur Kramer. Kiitos sitten Kramer. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Paljon täällä on jo sanottukin ennen kaikkea se, että meillä on erilaisia kuorma-autokortteja. Itse asiassa esimerkiksi rautatiepaketissa – uudistimme ajokortit ja myös henkilöautoajokorttien suhteen tuolloin sovittiin, että voimassa olevat ovat voimassa siihen päivän asti mikä niissä lukee, mutta ei kai nyt kolme ja puolesta tonnista voi painoa lisätä 4,2 tonniin tai vastaavaa muuta kuin perustellusti, koska yleisesti ottaen tätä ei voida hyväksyä, kun puhutaan näistä jättirekoista muun muassa. Mutta se, että tietyille ajoneuvotyypeille, kuten sähköisille autoille esimerkiksi, voidaan tehdä poikkeus, koska niiden akut painavat niin paljon. Tätä tietenkin tarkastella. Tästä on komissiolle jo kirjelmöitykin tämän vuoden huhtikuussa, mutta tähän mennessä ei ole tullut minkäännäköistä vastausta. En tiedä, mikä komission kanta on, mutta se, että jätetään vastaamatta Euroopan parlamentin kysymyksiin, ei ole hyväksyttävää. Eli haluaisinkin kuulla, mikä on komission kanta. Kiitos paljon. Merci beaucoup, Monsieur Kramer. Kiitoksia, Kramer. Sitten talossa sosiaalikomitean edustaja Simons. Saatte kolme neljä minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank u wel, eh, mevrouw de... Kiitoksia, puheenjohtaja. Komitean lausunto tähän komission ehdotukseen julkis- hyväksyttiin 31. toukokuuta yksimielisesti ja esittelijänne ei ole ottanut sitä huomioon, mutta onneksi siellä oli paljon yhteistä tekstin kanssa ja se ei nyt varmaan ei tätä yllätä. Hän edustaa tätä yhteiskunnallista keskikenttää ja myöskin työnäjän sanonsa sanottavana. Eli käytännön ongelmat on tässä nyt otettu huomioon. Me tuemme komission ehdotusta. Se on tasapainoinen. Meillä pitää olla vedenpitävä järjestelmä ajokorteille, pätevyyksille ja täytyy muistaa nämä väärennetyt diplomit, jotka heikentävät luottamusta. Ehdotus tietokannasta esittelijän tarkistuksessa on tietysti hyvä. Ja sitten täytyy muistaa joustavuus. Ja sitten erityistä huomiota täytyy kiinnittää siihen, että itsenäiset ammatinharjoittajat, jos kyse on vaikka vaarallisten aineiden kuljettamisesta, niin neuvosto viisaudessa on päättänyt, että sitä ei pidetä poikkeuksena. No, mielestäni tämä olisi vaarallista, jos tehdään näin, ja pyytäisin, että parlamentti myös kolmikantaneuvottelussa varmistaa sen, että tämä asia käsitellään erikseen. Eli se on vähän kuin yliopiston opettaja kieltäytyy hyväksymästä jotain, mitä opiskelija on oppinut jossain muualla. Eli tätä me emme voi hyväksyä. Eli tätä kohtaa täytyy vielä katsoa. Ja pyytäisin että vielä, että esittelijä ja varjoesittelijät kiinnittävät huomiota asioihin, joita on neljä. Kaikkea nyt en ehdi minuutissa käsittelemään, mutta esittelijä puhui tästä kohdasta 3.1, eli perustutkinto. Tällä hetkellähän jäsenvaltiot voivat valita. Eli kurssin jälkeen voi olla vaikka lyhyt testi, tai sitten on pidempi testi. Ja me neuvomme, että jäsenvaltiot mukauttavat kumpaakin vaihtoehtoa. Se on aika helppoa, koska tästä on tullut myöskin tarkistus liittyen ajokorttiin ja ikäkysymyksiin. Siinä oli käytetty sanomata ja kautta kun, tai jostain kun. Ja sitten koulutuksen rakenne. Kohdassa 4.7 on viitattu tästä seitsemän tunnin pituisesta koulutussessiosta, eli siihen menee koko päivä. Näitä tunteja yhteensä 35, eli tämä pitäisi toteuttaa joustavasti. Miksi se pitää tehdä yhdessä päivässä, miksi vaikka kahden päivän aikana? Kokemuksesta tiedän, että yliopistonkin opiskelija jaksaa keskittyä 20 minuuttia kerrallaan. Eli ei nyt pidä liioitella, kun kyse on muista ihmisistä, jotka eivät ole niin hyviä muistamaan monimutkaisia tekstejä. Eli siksi olen laatinut tarkistuksen 17. Siinä puhutaan joustavuudesta – Ja sitten sähköinen oppiminen. Tästäkin puhuttiin. Ja muistutamme, että meidän täytyy varmistaa, että asiat ovat yksiselitteisiä. Eli sillä pitää määritellä jonkinlainen maksimimäärä. Ja sitten vielä tieturvallisuuskysymys. Tämä pitäisi olla hiukan kattavampi, eli ei yhtä päivää puhuta pelkästään tieturvallisuudesta, vaan myöskin esimerkiksi järkevästä polttoaineen käytöstä ja työterveydestä. Siinä kaikki. Kiitos. Kiitoksia. Nämä olivat mielenkiintoisia tarkistuksia, joita tullut tällaisesta sosiaalikomiteasta. Ja sitten Euroopan komissio saa puheenvuoron. Jenidum. Jenidum. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos. Um, I will try. Yritän, äh, yritän puhua lyhyesti. Te tiedätte, että tämä ehdotus on meille ollut hyvin keskittynyt ehdotus. Pyrimme korjaamaan vain ne äh, asiat, jotka nykydirektiivissä olivat ikään kuin rikki. Eli vastavuoroinen tunnustaminen, koulutuksen sisältö, selkeys, oikeudellinen varmuus sekä lainsäädäntöjen johdonmukaisuus. Eli tämä on hyvin keskittynyt ehdotus. Ja niin kuin tiedätte, neuvostossahan kompromissi on jo saatu aikaan ja on mukava nähdä, että mietintönne on hyvin pitkälti neuvoston tason saavutusten mukainen. Me pidämme kovasti tämän mietinnön valitsemasta linjasta ja pitäisimme oikein tervetulleena teidän parannusehdotuksia, jotka pyrkisivät parantamaan koulutuksen laatua, sisältöä ja näin ollen onkin oikein hyvä, että olette tehneet tarkistuksen, jossa puhutaan näistä äärimmäisistä sääolosuhteista, koska tämä on todella oikea ongelma. E, se on hyvin tervetullut, jonka otamisen varmasti huomioon ja tietenkin muutkin ehdotukset, jotka liittyvät teho, kustannustehokkaaseen vastavuoroiseen tunnustamiseen, mitä koulutukseen tulee. Kaksi ne ehkä saavat meidät hiukan varovaisiksi. Ensinnäkin tarkistus, joka liittyy mahdollisuuden, mahdollisuuteen antaa poikkeus puhtaille ajoneuvoille, että näitä voisi kuljettaa B-kortilla 4200 kilon saakka. Me olemme toteuttaneet, tai me, tämä täytyisi hoitaa kattavan tarkastelun kautta, eikä niinkään tässä, kun direktiivejä vaan uudistetaan. Ja meidän mielestämme ei ole mitään kiirettä näitä muutoksia toteuttaa. Meillähän on poikkeusjärjestelmä, joka toimii. Kolmella jäsenvaltiolla on poikkeuslupa ja olisikin oikein hyvä, jos ottaisimme nyt oppia tästä järjestelmästä ennen kuin tätä direktiiviä uusimme. Siis pahoittaa onnittelut. Teidän kirjanne on nähtävästi mennyt hukkaan. Täytyypä katsoa, mihinkä se on poikkeusten, poikkeuksia koskeva kirje siis mihin se on joutunut, koska se ei meidän käsimme ole tullut ja mielellämme vastaamme teille myös yksityiskohtaisemmin. Tässä siis kommentteja tarkistuksinne ja sitten haluaisin vielä puhua siitä, että Resperin kautta näitä rekistereitä yhdistettäisiin niin, että ne olisivat äh, ajan tasalla sähköisesti aina. Meillä ei ole mitään tätä vastaan. Arvioimme kuitenkin tätä vaikutusarviota toteuttaessamme ja se osoittautui aika kalliiksi. Ja siitäpä syystä emme tätä ratkaisua ehdottaneet. Emme me sano, että se on huono ajatus, se on hyvä ajatus mutta täytyisi katsoa. Because respect is not today real time system, so um, it will ja kyllä tämä aika kalliiksi tulisi tämä ehdotus ja siitä syystä emme sitä ehdottaneet. Nyt yritän vastata kysymyksiin, joita merkitsin ylös. maatalousalapoikkeus itse asiassa komission ehdotuksessa ajatuksena oli ää, ajo- ja lepoaika direktiivi, joka itse asiassa näiden ajoneuvojen kuljettajille antoi poikkeuksen ja me yritimme olla ää, edes vähimmäistasolla tällä samalla linjalla, eli jos kyse on suhteellisuudesta ja maanviljelijä ajaa 50 kilometriä torille myymään tuotteitaan, niin olisihan tällainen, tällaisen koulutuksen vaatiminen häneltä aika eh, suhteetonta. Mutta neuvoston eh, kompromississa tätä ehdotusta on hiukan muutettu ja olemme sille antaneet tukemme. Eli jäsenvaltioilla on mahdollisuus valita tuo vaihtoehto ja myös eh, antaa määräyksiä koskien jopa alle 50 kilometriä kattavat matkat. Sitten kysymys, jota en ihan välttämättä täysin ymmärtänyt. Ajattelin, että tämä oli ehkä ehdotus, joka liittyy luokitteluun, mitä liittyy ajoneuvojen kokoon. Siis, mutta sitä ei tässä ajo, tai tässä ajokorttidirektiivissä kyllä määritellä. Sitten puhuttiin ei-kaupallisesta kuljetuksesta ja siitä, että pitäisikö tätä määritellä. Itse asiassa itsekin itseltään me kysymme juuri tätä. Ja loppujen lopuksi sitten on tuomioistuimen päätös, joka määrittelee nämä ei-kaupalliset operaatiot. Ja varmasti riittää, että tätä päätöstä sitten noudatetaan kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä on selkeä linja. Luulen vastanneeni nyt kysymyksiin. Sitten tarkistukset kolme ja neljä vielä. Tarkistus kolme, eli siis tämä työharjoittelussa, työssä oppiminen. Sitä ei alun perin komission ehdotuksessa ollut, mutta se sisältyy neuvoston kompromissiin ja täysin sitä tuemme, koska se on oikein hyvä malli, jota Ruotsi ja muutkin jäsenvaltiot soveltavat jo ja maatalouteen jo vastasinkin. Toivon vastanneen nyt kaikkiin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Eh, merci beaucoup à la Kiitoksia komissiolle. Sitten Lundgren saa vielä puheenvuoron, mutta minulla on pieni kysymys. Tämä ajokorttikysymys. Jos vaikka kuski. Öö, hetkinen. Slotoski puhui äsken äsken siitä, että ajokorttien osalta on monia pistejärjestelmiä. Jos kuljettaja menettää pisteitä, voiko hän jatkaa ajamista toisessa maassa, kun hän on menettänyt näitä pisteitä? Siis miten se toimii? Varmaan tiedätte tämän. Eli Lundgren, olkaa hyvä. Thank you. As far as I... Niin, kiitoksia. Sikäli kun tiedän, niin ei on vastaus kysymykseen. Siis sikäli kun tiedän. Halusin vähän käsitellä tätä ei-kaupallista kuljetusta. Ruotsissa ongelmana on se, että meillä on liikennekouluissa sellainen koulutusjärjestelmä, jonka mukaan kun perusasiat on opittu rekan käsittelyssä, niin paras tapa oppia jokapäiväistä työtä on olla mukana kokeneen kuljettajan kanssa siinä pelkäjän paikalla istumassa ja näin tehdään kaupallisissa yrityksissä. Jos sitten ollaan tiukkoina näiden ei-kaupallisten kuljetusten suhteen, niin se merkitsee sitä, että tuo mahdollisuus ei enää ole nuorilla olemassa ja se merkitsee 600 tuntia, jolloin voi olla mukana kokeneen kuljettajan matkoilla. Kuljettaja istuu siis oikealla puolella ja hän saa hieman enemmän rahaa siitä, että hän toimii samalla ohjaajana ja hän pitää sellaista logia siitä, mitä tapahtuu. Rekakuljettajalle jokainen ajopäivä on tärkeä, sillä joka päivä täytyy käsitellä eri painoja, eri muotoisia rahteja, jos tämä järjestelmä lakkautetaan, niin se merkitsee sitä, että opiskelijoiden täytyy ryhtyä maksamaan tuosta kokemuksesta. Ja siksi, mm, koska tämä ajokortti on jo nyt niin kallis, niin silloin jos täytyy maksaa satojen tuntia kokemuksesta, niin on aika mahdotonta kouluttaa uusia kuljettajia alalle. Se on tärkeää. 4250 lisäämisellä tavoitteena on pelkästään pelkästään akun paino, mutta ongelmana on siis se, että monilla kuljettajilla on vain B-luvat, eli saa ajaa vain 3,5 tonnista ajoneuvoa maksimissaan, mikä merkitsee, että tästä syntyy aivan valtava ongelma kuljetusyrityksiä, kun pyrkivät löytämään se eh, ajokortin omaavat henkilöt, joka siis tarvitaan, että tämän kaltaista ajoneuvoa voidaan kuljettaa. Ymmärrän myös, että tässä ei voida mennä sen pidemmälle, mutta Ymmärrän myös, että tämän painon saisi antaa meidän 4250, mutta siis poikkeuksena vain sähköajoneuvot. No ekoajaminen, ympäristöystävällinen ajotapa. Kuten tiedätte, olen ollut rekankuljettaja, olen käynyt paljon koulutuksissa ja itse asiassa ympäristöystävällinen ajotapa on osa tuota koulutusta. Aiempana kuljettajana joudun toteamaan, että se oli vain osa tuota koulutusta, josta minulla oli, ja se oli se osa, josta oli hyötyä. Loput oli kaikki sellaista, minkä jo tiesin. Mutta olin aika yllättynyt, täytyy todeta, kun ensimmäisen koeajon tein niin, että ohjaaja oli vierelläni ja ajoin rekkaa niin kuin aina tavallisesti tein. Ja sen jälkeen tehtiin uusi koeajo ohjaajan kommentein varustettuna. Teen näin, teen näin. Ja olin aika yllättynyt, miten helppoa olikaan polttoainekulutuksen vähentäminen pienien muutosten avulla oman ajokäyttäytymisen pohjalta. Aika tärkeä kysymys siitä syystä ja ainakin Ruotsissa se on jo osa tätä koulutusta. Mm-hmm. Työstä käymme lisäkeskustelua, meillä on lisäkokouksia. Toiveenani niin on, että ensimmäinen varjokokous on ennen kesätaukoa. Ja palaamme asian parin päivämäärin avulla, mutta olen kovin kiitollinen näistä tällä esitellyistä kommenteista. Ja nähdään sitten varjoesittelyyn kokouksen myöhemmin, niin sen mukaan mitä, mitä nyt näyttää, niin todennäköisesti päästään jo sopimukseen tässä. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Lundgren. Kiitoksia Lundgren tämän mietinnön esittelystä. Se kiinnostaa kaikkia. Ja siinä puhutaan teidän kokemuksistanne ja hyvistä käytänteistä ja tälläkin tavalla voidaan löytää konkreettisia ratkaisuja konkreettisten tapausten pohjalta. Eli kiitos. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 27.6. kello 14. Sitten jatkamme. Rajat ylittävät pakettipalvelut. Esittelijä on Anderson ja sen jälkeen annan puheenvuoron varjoesittelijöille ja komissiolle. Anderson, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Onpa mukava saada esitellä teille tarkistuksia, joita on tähän mietintöluonnokseen tehty. 424 tarkistusta yhteensä sisältäen myös omat alkuperäiset tarkistukseni. Monet näistä tarkistuksista ovat aivan erinomaisia. Täällä on kyllä keskitytty todella hyvällä tavalla tähän mietintöön luonnokseen, niin täällä on myös teknisiä muutoksia liittyen siitä, miten asetuksen liitettä tulisi parhaalla tavalla luonnostella. Ja muistuttaisin, että asetuksessa puhutaan ainoastaan rajat ylittävistä pakettipalveluista. Tämä liittyy siis yhtenäismarkkinoiden toimintaan, mutta ihan oikein on, että TRAN-valiokunta tätä käsittelee, koska tällä on merkittäviä vaikutuksia koko kuljetus- ja logistiikka-alallekin. Tämä on meille tärkeä prioriteetti. Kun ajatellaan tavoitteita, joita rajat ylittävillä pakettipalveluilla on, niin halutaan nyt todella parantaa palvelua rajat ylittävien pakettien lähettämisessä. Kuluttajat ja pienet, pienyritykset ovat kovasti valitelleet sitä, etteivät saa hyvää palvelua eivätkä hyviä hintoja, kun tilaavat tai lähettävät tai tarjoavat netti, netissä tuotteitaan. Mm. Ja tässä ei tietenkään pyritä luopumaan ihan yleisestä palveluvelvoitteesta, eikä tässä myöskään pyritä muuttamaan postipalveludirektiiviä, joka kattaa koko markkinat ihan oikein näin ja missä kyse on myös hinnanmuodostuksesta. Mutta komissio vaikutusarviossaan on todennut, että on tiettyjä ongelmia ja nyt pitääkin pohtia, että miten näitä ongelmia voidaan ratkaista. Tiedän, että kaikki tässä salissa eivät ole ihan yksimielisiä siitä, miten ongelmat parhaalla tavalla voidaan ratkaista, mutta me tarkastelemme nyt tarkistuksia. Meillä on koko joukko kompromisseja valmisteilla ja edistystä mielestäni tässä on tuloillaan. Kun ajatellaan näitä ongelmallisia kysymyksiä, avainasia on se, että kattaako, tai mm, asetus, joka hallits, hallinnoi tätä kysymystä, niin arvioiko se myös hintoja ja hinnan muodostusta, eli pitäisikö kyse olla yksinomaan yleisöllisten palvelujen tarjoajista vai kaikista pakettipalvelujen tarjoajista, mutta minä korostan jälleen sitä, että nyt kyse on siis vain arvioimisesta tämän rajat ylittävän ulottuvuuden suhteen. Todennäköistä on, että aika vakavakin keskustelua täytyy vielä käydä sitä, että miten tämä parhaalla tavalla saadaan hoidettua. Ja minä olen äärimmäisen sitoutunut ratkaisun löytämiseen, ratkaisun, joka ei tule taakaksi yrityksillemme, mutta kuitenkin antaa myös sääntelyviranomaisille mahdollisuuden tarkkailumarkkinoiden toimintaa. Tällä hetkellä niillä on jonkin verran tietoa, mutta sääntelyviranomaisilla ei ole käytettävissään tällä hetkellä kaikkea sitä tietoa, jonka se tarvitsee työn huolehtimiseksi, työstä huolehtimiseksi. Ja hyvä, että monissa tarkistuksissakin tähän viitataan ja puhutaan myös siitä, että kyse ei saa olla hintasääntelystä, vaan kyse on siitä, että täytyy vain siinä tapauksessa, että tarpeen ja tarvitaan lisätietoja pakettipalvelumarkkinoista, niin että sitä tietoa on sitten saatavilla. Pääartikla artikla 3, eli tämä tiedon ö, tietomääräykset, joka luonnollisesti ö, koskee kaikkia pakettipalvelujen tarjoajia. Tästä ollaan aika samoilla linjoilla, eli siis se, e, se tieto, jota täytyy olla tarjolla e, kuluttajille ja käyttäjille. Eli e, pitäisikö olla tietoa myös työskentelyolosuhteista, koska tämäkin on avainkysymys, ja jos niin mitä tietoa, missä muodossa – sitten tietenkin äh, vielä tärkeä kysymys alihankkijat, eli tarvitaanko tietoa alihankkijoista. Monet äh, palveluntarjoajat käyttävät alihankkijoita ja sääntelijäviranomaisen, sääntelyviranomaisen on vaikea ehkä tietää, mitä alalla sitten itse asiassa tapahtuu. Joten tämä artikla kolme sisältää nämä pääasiat, joihin siis äh, tarkistuksissakin olette puuttuneet ja tämä kyllä antaa ihan äh, hyviä ajatuksia siitä, mihinkä suuntaan kompromisseja pitäisi lähteä viemään. Täällä on ehdotettu esimerkiksi kynnysarvoa, että äh, pakettipalvelun äh, tarjoajan ei tarvitse näitä tietoja toimittaa, jos sen palveluksessa on henkilökunta alle tietyn määrän. Tämä voi olla aika monimutkaista, mutta kyllä osa ongelmista voidaan ratkaista ihan, mm, ihan vaan järkeä käyttämällä. Mikä rajan pitäisi olla 10 henkilöä, 25-50 henkilöä on ehdotettu. Ja lisäksi on puhuttu siitä, miten yritysrakenne tulisi ottaa myöskin huomioon. Eli näihin täytyy vielä palata. Avainartikla sitten äh, hintojen äh, avoimuus ja liialliset hinnat. Siitäkin on erilaisia ajatuksia, miten tätä asiaa voitaisiin käsitellä. Artiklassa 4 puhutaan julkisista tariffeista, tulisiko sen koskea, tai hinnoista, tulisiko sen koskea vain yleisöllisen palvelun tarjoajia vai kaikkia. Ja jälleen sääntelyviranomaisen tai ylipäätään kenenkään on vaikea ottaa kantaa, jos yksityiset palveluntarjoajat, eivät nekin äh, tarjoa jotain tietoa siitä, äh, paljonko äh, tietty palvelu maksaa, mikä sen hinta on. Ja liitteessä pyydetään vain tietyn tyyppisten lähetysten tarkastelemista, eikä tämä nyt ehkä tee asetuksesta helppo hoitoisempaa, helpommin hallinnoitavaa. Eli kun puhutaan vaikkapa tässä ei puhuta nyt bulkkihinnoista, vaan yksittäisistä lähetyksistä. Ja näin me tässä nyt etenemme tarkistuksia käsitellessämme. Ja kyllä vielä paljon keskustelun tarvitaan, mutta artiklaa neljä täytyy sitten tarkastella myös yhteydessä artiklaan viisi. Monet sanovat, että artiklasta viisi tulisi luopua kokonaan, se tulisi poistaa. Tai että sen tulisi ehkä koskea ainoastaan yleisön palvelun tarjoajia. Ja minä en kyllä nyt oikeastaan ole sitä mieltä, että olisi ehkä reilua tämän tyyppistä määräystä ottaa käyttöön, jos mm, puhutaan epäreilusta kilpailusta. Kyllä tässä eri tahoilla on oma työnsä tehtävänä, mutta osa tehtävää on sisämarkkinoiden voimaan saattaminen niin, että tämä pakettipalvelu toimii kaikkien osapuolten suhteen. Eli nyt puhutaan artiklasta kolme, pitäisikö se säilyttää, mitenkä, mitä sitä, sille pitäisi tehdä. Ja kun ajatellaan tota niin pitäisi ottaa huomioon se, että meillä todella on intressi siinä, kaikilla on intressi siinä, että tietty peruspalvelutaso säilytetään ja kyllä tässä työtä vielä on tehtävänä ja sitten kun halutaan erityisesti suojella kuluttajia, niin pyytäisin, että katsotte tätä ja vanha artikla 6 on mm, asettanut tiettyjä ylimääräisiä vaatimuksia yleisöllisille palveluntarjoajille avausta varten. Mielestäni tämä oli epäreilua. Minun mielestäni tätä ei voi laajentaa reilulla tavalla koskemaan kaikkia, joten minä ja monet muut katsoimme, että oli paras se poistaa kokonaan ja useimmat olivat tällä linjalla. Sitten ihan nämä loppumääräykset, miten tämä tulisi hoitaa. No tämä tulisi hoitaa tavalla, joka liittää asian postipalveludirektiiviin, että me luo mitään ongelmia postipalveludirektiiviin, ei suinkaan. Ja sitten uudelleen tarkastelumääräykset ja soveltamisala tässä lopussa vielä. Eli tämä asetus tekee, tarjoaa lisää suojaa, ei mitään lisätaakkaa, ehkä perille ei koskaan päästä, mutta kyllä yhteistyö rakentavalla mielellä kannattaa ja toivottavasti jo heinäkuussa voimme toimittaa äänestyksen valiokunnassa. Kiitos paljon. Monsieur Ferber, bonjour. Kiitos, Ferber. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitokset ensinnäkin esittelijälle tämän tilanteen esittelystä. Mehän olemme tavanneet jo kaksi kertaa. Emmekä nyt tässä vaiheessa vielä voi sanoa, että ratkaisu olisi löytynyt. Meillä on vielä paljon asioita, joista pitää keskustella. No, me olemme näistä peruskysymyksistä hiukan eri kannoilla ja siksi voi olla vaikea löytää kompromisseja. Ensinnäkin Mikä rooli tässä asiassa on yleispalveluilla? Postidirektiivissä puhuttiin näistä yleispalveluista, jotta kaikki Euroopan kansalaiset, missä he ovatkin suurkaupungissa, postikonttorin läheisyydessä tai sitten maaseudulla tai jossain ihan syrjässä vaikka jossain vuoristoseudulla. Eli Kaikilla pitää olla postipalvelut käytössään kohtuuhintaan. Ja komission ehdotus tähtää siihen, että juuri kun kyse on rajat ylittävistä pakettipalveluista, niin nämä hinnat eivät ole kohtuullisia, vaan välillä rajan yli lähettäminen maksaa monta kertaa enemmän kuin kotimaassa. Ja tämä tilanne ei voi jäädä näin. Tästä varmaan olemme samaa mieltä. Mutta jos katsotaan nyt sitten kaikkia pakettipalveluita rajat ylittävissä palveluissa, niin täytyy sitten miettiä, mitä nämä yleiset palvelut sitten ovat. Koska kilpailijoilla ei ole mitään yleispalveluvelvoitteita, heidän ei tarvitse toimia, tarjota näitä palveluita kaikille eurooppalaisille kaikkialla Euroopassa. Esimerkiksi sitten on vielä ALV-vapautus. Ja kansanpuolueessa me olemme hiukan huolissamme, koska jos tässä nyt ruvetaan luopumaan tästä yleispalveluiden käsitteestä, niin se on sitten päinvastaista sille, mitä esittelijä haluaa toisessa osassa. Eli se on osa tätä komission ehdotusta. Eli että meidän täytyy käsitellä pakettipalveluiden työolosuhteita. Me emme halua mitään sosiaalista lainsäädäntöä, mutta haluamme, että rajat ylittävät pakettipalvelut helpottuvat, jotta myöskin PK-yritykset voivat sähköisessä kaupassa tarjota tavaroitaan rajat ylittävässään liikenteeseen. Ja yleispalvelujen tarjo- tarjoajat eivät voi perustaa mitään omaa palvelua. Tämän heidän velvollisuutensa toimia näin. Ja niin kauan kuin pidetään kiinni tästä, eli onko kaikki ilmoitusvelvollista vai ei, niin peruskysymykseen ei vieläkään ole vastattu. Eli ainakin kansanpuolissa tämä on hankala kysymys kompromissien osalta, koska tässä nyt on kaksi vastakkaista käsitystä. Mehän jo laadimme lausunnon komission tiedonantoon ja Luulin, että tästä oli jo sovittu. Eli että täysistunnossahan sovittiin, että keskitymme näihin yleispalveluihin. Eli tämä nyt on peruskysymys, johon täytyy löytää vastaus. Ja sitten tässä nähtävästi on erilaisia kokemuksia tullut eri jäsenvaltioista. No näin nyt on EU:ssa, Joissain jäsenvaltioissa asiat sujuvat helposti ja toisissa tilanne ei sitten ole ihan niin ja siinä välissä on sitten kaikkea mahdollista. Ja jokaisella on omat kokemuksensa asioista, mikä ei tietenkään helpota tilannetta. Eli meidän täytyy nyt keskittyä niihin asioihin, jotka ovat kiireellisiä. Ja jo lausunnossa me ilma- ilmaisemme tämän selkeästi. Ensinnäkin ei voi olla niin, että rajat ylittävä pakettilähetys maksaa moninkertaisesti se kuin maan sisällä. Eli me vaadimme lisää avoimuutta näihin palveluihin. Ja toiseksi PK-yrityksillä on oltava pääsy rajat ylittäviin pakettitoimituksiin. Tästäkin on erilaisia määritelmiä Nämä ovat perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka täytyy vielä ratkaista neuvotteluissa. Ja sitten on jäsenvaltioita, joissa on kansallinen sääntelijä, mutta joka ei täysin laita postipalveludirektiiviä täytäntöön. Ja se kalauttaa yritysten tilannetta sitten ylipäänsä päästä markkinoille. Ja kun ajatellaan näitä uusia yrityksiä, joissa on kourallinen työntekijöitä, pitäisikö niitä suojella erityisesti – niin kuin muissakin lainsäädännöissä on tehty, jotta ne pystyvät ylipäänsä syntymään? Vai pitäisikö ensimmäisestä työntekijästä lähtien ruveta soveltamaan direktiiviä? Ja sitten kansallinen sääntelijä voi estää lisätoimijoiden tulemisen markkinoille, ja tätä me emme halua. Eli me olemme ehdottaneet tiettyjä viitearvoja, jotta uusia yrityksiä ylipäänsä pystytään luomaan ja että ne pystyvät tulemaan näille markkinoille ennen kuin he joutuvat kärsimään tästä sääntelystä. Ja sitten meillä on myöskin jäsenvaltioita, jotka tämänhetkisen direktiivin puitteissa ovat määritelleet kolme neljäsosaa maastaan syrjäisiksi alueiksi – ja ei pysy pelkästään maista, joissa on saaria, vaan ihan tämän maita, jotka ovat lähinnä Manner-Euroopassa. Ja se on johtanut jo siihen, että pakettien toimittamisessa myöskin laatu pakettipalveluissa on jo maan sisällä heikentynyt niin paljon, eikä ja sitten markkinasäätelijä päästään markkinoille uusia toimijoita – Eli nämä ovat kansanpuolueen kysymyksiä, jotka ovat hyvin perustavanlaatuisia ja haluamme ratkaista nämä ongelmat, koska muuten kaikessa tässä ei ole paljon järkeä. Eli toivon, että sitten jatkoneuvotteluissa esittelijä yrittää lähestyä kaikkea, jotta saamme sitten viime kädessä aikaan jotain, joka on kuluttajan edun mukaista. Ja kuluttaja viime kädessä ei pysty näistä valtavista tietomääristä poimimaan sitä, mikä on hänelle tärkeää, vaan hänelle pitää antaa muutamat perustietoa, ja kysehän on siitä, että hinnoittelun läpinäkyvyyden kautta voidaan poistaa väärinkäsityksiä, ja sitten voidaan hallinnoida niitä markkinoita niin kuin pitää. Ja se, mitä nyt ehdottomasti haluamme välttää, on se, että jos meillä on vääränlaista tietojen avoimuutta ja se aiheuttaa sitten hintapainetta yleisöllisiin palveluihin ja siitä sitten kärsivät tämän alan työntekijät, koska jotta kilpailija voi toimia markkinoilla, niin hänen täytyy olla edullisempi kuin muut, muuten ei ole mahdollisuuksia ja siitä huolimatta hän joutuu maksamaan ALVn. Jos hän näin tekee, niin sitten hän pystyy harvemmasta kohdasta säästämään – mutta jos tämä on sitten se mitatikku, jota pitää käyttää, kun tarjoaa yleisöllisiä palveluita, niin sitten tässä luodaan sosiaalista polkumyyntiä, jota me kansanpuolueessa emme halua. Eli siksi meidän täytyy miettiä tätä käsitettä uudelleen. Ja tässä tilanteessa, jonka nyt kuvasin, on aivan mahdollista löytää kompromisseja. No meillä on omat kantamme ja käsittelijä tietää sen. Itse teen vielä pari tarkistusta sen pohjalta, mitä sisämarkkinavaliokunta omassa lausunnossaan päätti. Siellä on pari ihan hyvää kohtaa ja voimme hiukan hyödyntää sitä ja toivottavasti sitten 11. heinäkuuta pystymme äänestämään, mutta tällä hetkellä se vielä ei näytä siltä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia. Ennen seuraavaa puhujaa varapuheenjohtajalle kun nyt ei ole paikalla, mutta puheenjohtaja hänen siellä sanotaan vastaan hänen vieraansa, eli 20 jäsentä energiaa ja liikennevaliokunnasta Mecklenburgista. Eli tämä on siis Saksan koillisalueelta Itämeren rannikolta. Onko näin? Eli tervetuloa valiokuntaamme. Me tarvitsemme täällä kaikkia parlamentin jäseniä ja te vieraina olette täällä myöskin tervetulleita. Eli sitten jatkamme keskustelukierrosta. Seuraavaksi Slototski. Madame la Présidente, ja chciałbym się dołączyć do podziękowań. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan esittelijä Anderssonia kiittää. Hän on tehnyt kovasti työtä ja kompromissitarkistuksissa on jo tiettyä myönteistäkin liikehdintää, mutta muutama murheenkryyni vielä. On valitettavaa, että vain harvat meidän ryhmämme tarkistuksista Äh, esittelijä on ottanut huomioon. Suurin ongelma meille on tämä äh, paketti äh, palveluyritysten ja alihankkijoiden ilmoitusvelvollisuus. Jotkut saavat kuitenkin vapautuksen direktiivisoveltamialasta ja tämä johtaa siihen, että direktiivin täytäntöönpano hankaloituu. Kyse on äh, alihankkijoista, mutta jos ei viitata siihen, että tämä koskee vain suurimpia alihankkijoita, niin sitten tämä täytäntöönpano on kyllä todella vaikeaa käytännössä. Ja sitten jotkut tiedot äh, ilmoitetaan kaksi kertaa kansalliselle sääntelyviranomaisille ja tämä tulee vääristämään viranomaisten saamaa markkinakuvaa. Meidän täytyy alihankkia velvoitteista tehdä realistisempia. Toiseksi poikkeukset artiklassa kolme paketti palveluille jäsenvaltioissa äh, liittyen tiettyihin rajoituksiin äh, henkilöstömäärään liittyen. Tässä esittelijä ehdottaa 25 henkilöä. Tämä on kyllä pk-yrityksille aikamoinen haaste ja eikä myöskään kyllä yhteensopiva pk-yritys äh, määritelmän kanssa. Komissio Komissio puhuu tässä 50 henkilöstä ja tästä tulee kyllä sääntelyviranomaisille eh, liiallinen taakka. Minä haluan eh, esittelijää tarkistuksen 235 mukaan ottamisesta kiittää. Hallinto, hallinnollinen taakka kasvaa kasvamistaan ja tämä aiheuttaa sitten palvelun tarjoajille kustannustason nousua. Ymmärrän, mitä esittelijä kirjoittaa artiklassa 5, mutta mielestäni kansallisten sääntelyviranomaisten täytyy saada lisää liikkumavaraa ja muita selvityksiä, muita tietojakin tarvitaan, esimerkiksi lopullinen hinta tai alihankkijoiden toiminnan yksityiskohdat meidän tarkistustamme 282 valitettavasti ei esittelijä kuitenkaan ole ottanut huomioon. Siinä kyse siitä, että vain yleishyödyllisten palvelujen hinta otetaan huomioon kyse on 97-67 äh, direktiivistä. Tämä on meille hyvin keskeinen vaatimus. Toki näemme, että esittelijä on paljon tehnyt kompromissien aikaansaamiseksi ja toivomme, että neuvottelujen mittaan tilanne paranee entisestään. Kiitos. Kiitos, Tente Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja näyttää olevan niin, että täällä puhutaan pidempään kuin itse varjoesittelyiden kokouksessa, mutta aloittaisin näin korostamalla sitä, että myönteinen asia on se, että meillä on sama tavoite. Me haluamme toimivat pakettimarkkinat ja haluamme, että tunnustamme sen tarpeen, joka on olemassa. Me kaikki, meillä kaikilla on visio siitä, minkälaisten pakettimarkkinoiden tulisi olla tulevaisuudessa. Toiseksi jo usea kollega on tämän maininnut. Minusta meidän täytyy katsoa lainsäädäntöä sähköisen kaupankäynnin näkökulmasta. Ja monet kollegat ovatkin muistuttaneet, että tiettyjä vääristymiä markkinoilla on. että hintaeroja on. Se, miten hinnat rakentuvat, ovat täysin ymmärrettävää. Jotkut tunnustavat myös rajoylittävät paketit helpommin, se on ehkäpä merkki tulevaisuudesta, mutta jotkut erot ovat taas että valtavan suuria, mikä taas puolestaan tarkoittaa sitä, että meidän kannattaa katsoa myönteisesti komission ehdotusta. Jotkut muistanevat, että olemme esittäneet epäilyksiä ja vastahakoisuutta, niin kuin minäkin, siitä, että tätä lainsäädäntöä vetäisi eteenpäin. Se, että opitaan tekemällä ja kun olen keskustellut useiden sidosryhmien kanssa kuitenkin mielestäni tässä kannattaa yrittää. Tärkeää on se, että säilytämme tämän soveltamisalan ja olemme mukana täydentämässä tämän avulla postipalveludirektiiviä. Ja vähitellen sitten yritetään korjata se, mikä korjattavissa on. Mutta emme ryhdy minkäännäköiseen lainsäädäntötoimeen, joka johtaisi siihen, että markkinat vääristettäisiin ja luotaisiin enemmän ongelmia kuin ratkaistaisiin niitä. Olen tosin optimistinen. Keskustelut eivät ehkä ole niin korkealla tasolla kuin haluaisimme. Kyseessä on kuitenkin monimutkainen asia, jolla on paljon vaikutuksia ja tästä syystä Arvostan kovasti esittelijän ponnistuksia ottaa huomioon muiden näkemykset. Edistymme, se tapahtuu hitaasti, mutta vaikka se on hidasta, niin hyvä on, jos asia saadaan loppujen lopuksi oikein. Elementti, jota haluaisin korostaa, joka liittyy soveltamisalaan, on se, että kahden vuoden kuluttua meillä on postipalveludirektiivi uudistus tulossa ja Monet asiat, jotka meillä ovat mielessä mielestäni, kannattaisi sijoittaa tuohon prosessiin, eikä luoda nyt tästä jotain valtavaa joulukuusta tästä luonnoksesta, joka meillä on edessämme. Tästä syystä haluaisin korkeatasoisen puhtaan lainsäädännön, joka sopii hyvin siihen, jota ihmiset pitävät tärkeänä. Muutama yksittäinen kohta. Artikla 4, johon on viitattu. Ja kysymyksiä on esitetty sen suhteen, on tarkasteltu sitä, että onko pelkästään, ovatko pelkästään palveluntarjoajat kyseessä, niin en usko, että koska markkinat mm, kehittävät, niin pelkästään Brysselin palveluntarjoajat ovat ainoat edustajat tältä markkinaosuudelta – ja minun mielestäni tässä ei kannata mennä sen kummemmin yksityiskohtiin. Monet operaattorit, muut, operaattorit muuttavat liiketoimintamallejaan. Tärkeää on myös se, ja arvostan sitä, että esittely on sen mukaan, että tämä soveltamisala on rajoitettu koskemaan pelkästään yhden yksittäisen kappaleen tariffeja. Ja sähköisten markkinoiden kasvun seurauksena tässä on, ei ole kysymys sellaisista sopimuksista, jotka ovat suurten yritysten välisiä, joilla on erityisjärjestelyt. Tässä puhutaan siitä, kuka on asiakas. Teitä naurattaa puheenjohtaja. Se, mitä Van Kamp tekee. Täältä vähän kuuluu se, mitä hän sinne väliin oikein huutelee. Minä en pilkkaa ketään täällä valiokunnassa. Uh, uh, no, joka tapauksessa. Otan vielä kaksi muuta artiklaa esille. Yksi niistä on viisi. Tukisin komission ehdotusta tällaisen kannattavuuskokeen tekemiseksi. Kyseessähän on kustannuspohjainen malli ja Jotkut kollegathan ovat nimenomaan sanoneet, että ne on tästä ilahtunut. Olen ilahtunut siitä, että esittelijä teki sen selväksi. Me emme etsi mitään piilotettuja hintasääntelyjä, vaan yhden yksittäisen kappaleen hintaa pohjautuva tariffi. Ja nimenomaan varmaan sääntelijät haluavat tämän nähdä. Kyseessä on tieto, joka tarjotaan yhdellä kertaa. Ja olisin tässä suhteessa varovainen esittelijäkin tietää, että haluamme saada tällaisen kaksiosaisen lähestymistavan, jossa tällainen toinen vaihe tulee mukaan. Avoimuus ja syrjimättömyys artiklassa 6 rajoilyttävissä tapauksissa. Tämä saattaa mahdollisesti olla se, jolla on kaikkein suurimmat vaikutukset kuluttajiin lyhyellä aikavälillä. Ja tämän tavoitteena on avata verkostot myös muille pakettioperaattorille kuin varsinkin siis niille, jotka eivät kykene neuvottelemaan suurempien toimijoiden kanssa ehdoista. Monet tietysti sanovat, että tämä voidaan jättää kaupallisen puolen hoidettavaksi, mutta en ole varma siitä. Tässä artikossa on kysymys siitä, että kyse, kyseenalaistaan se, ovatko yleisöllisten palveluiden tarjoajat investoineet riittävästi? Ja mahdollistaako tämä toiminnan suurimmalla osalla markkinoilla, mutta se, että kustannukset jaetaan, saattaa toimia. Olen samaa mieltä, että me tarvitsemme kuitenkin hyvät turvaverkot, jotta se toimisi. Loppukommentit. Jos haluamme saada kompromissia konsensuksen aikaiseksi, niin älkäämme laittako tähän lainsäädäntöön kaikkia niitä pikkupalasia, joita halutaan. Kuluttaja, sosiaali, kaikki lainsäädäntö, johon voidaan aina viitata. Ja se tietysti soveltuu myös sellaisiin tilanteisiin, jossa kysymys on vaikkapa alihankkijoista, johon jotkut kollegat viittasivat. Paljon tehtävää, mutta minusta Esittelijä on saanut tässä tuen taakseen tavoitteeseen pääsemisessä ja voidaan ehkä välttää tarpeettomuuksia ja keskittyä todelliseen tavoitteeseen. Olen vakuuttunut siitä, että saadaan jotain järjestettyä äänestystä varten heinäkuussa. Merci beaucoup, monsieur Teniska. Je donne la parole. Kiitoksia. Seuraavaksi Finn van de Kamp. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Pahoittelen, että äh, keskittymiskykyni on ollut tässä hiukan koetuksella kokouksen mittaan, mutta kun minä olen vähän kärsimätön, täytyy sanoa. Minä olen tässä nyt joidenkin viikkojen ajan seurannut tämän äh, asian käsittelyä ja minulla on välillä sellainen vaikutelma, että me yritämme nyt ää, äh, ää, kolmion tunkea neljöön taikka päinvastoin, joten minä kyllä nyt pyytäisin, että esittelijä olisi tässä kurinalainen. Minun mielestäni me tuohon asetukseen olemme nyt tunkemassa sellaisia elementtejä, jotka eivät sinne kuulu. Ja minulla on myös sellainen vaikutelma, eli olen vähän samalla linjalla kuin Ferber ja Telitska, eli meillä on nyt markkinat ja markkinoiden täytyy voida toimia ja markkinat ovat markkinat. Kyllä markkinoidenkin täytyy jättää vapautensa ja sitten toisaalla, toisaalla on äh, postipalvelu, joka on yleishyödyllinen ja se on sitten ää, äh, äh, niin kuin vaakakupin toinen puoli. Ja artikla 4, ää, ähm, se sen mielestäni tulee rajoittua ihan niin kuin viisi ykkösenkin ainoastaan tähän yleiseen palveluun eikä Eh, yksityisten palveluntarjoajien palveluja Ja se, mitä Telitska sanoi paremmasta eh, säädännöstä, on ihan totta. Ja mielestäni tässä nyt eh, voi käydä niin, että ihan selkeitä tarkistuksia kaadamme ja sitten teemme vesitettyjä kompromisseja, joista kukaan ei ymmärrä yhtään mitään. Edustaja Anderson, on käyttänyt hyvin paljon aikaa asian käsittelyyn ja tätä kovasti arvostan, mutta minun mielestäni meidän täytyisi kyllä nyt pitää puurot ja vellit kerta kaikkiaan toisistaan erillään. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin onnitella Lucia tästä mietinnöstä ja siitä tavasta, jolla hän on yrittänyt löytää kompromisseja kaikkien näiden eri kantojen välillä. Me kaikki tiedämme, kuinka erilaisia mielipiteitä tästä asiasta on. Kansainväliset pakettimarkkinat ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Joissa jäsenvaltioissa on hyvin paljon avoimuutta, esimerkiksi hinnoittelun osalta, mutta toisissa jäsenvaltioissa emme tiedä, mitä, että onko se mitä asiakas maksaa, onko se perusteltua, kun otetaan huomioon tämänhetkinen markkinatilanne. Mielestäni meidän täytyy nyt lisätä läpinäkyvyyttä, kun puhutaan yksityisistä palveluista tai julkisista palveluista, niin Euroopan kansalaisten on hyödyttävä oikeudenmukaisista hinnaista ja viranomaisten täytyy puuttua asiaan mikäli on markkinavääristymä tai monopoli, joka vaikuttaa sitten pk yrityksen Mutta kaikkien toimijoiden ei pitäisi olla pakko toimittamaan kansallisille viranomaisille etukäteistietoja, mutta uskon kuitenkin, että jos epäillään, että sääntöjen vastaisuuksia tapahtuu, niin silloin kansalliselle viranomaisille pitää antaa tietoja, joiden pohjalta ne voivat analysoida markkinatilannetta. Kohdassa seitsemän on puhuttu jo tietojen luottamuksellisuudesta. Eli uskon, että pelot, jotka liittyvät näihin tietoihin, ovat perusteettomia. Voimme varmaan jatkaa keskustelua rakentavassa hengessä ja voimme ottaa huomioon jäsenvaltioiden väliset erot ja myöskin meidän pitää parantaa markkinatilannetta. Kiitos. Yes. Kiitos sitten Rike. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Onnittelen esittelijää tästä erittäin vaikean tehtävän hoitamisesta. Direktiivi on kuitenkin suurissa vaikeuksissa, koska meidän täytyy samalla ottaa huomioon kaikki eri erityisalat. Ja toinen kysymys on se, että meillähän on yhtäältä palvelupuoli, joka täytyy määritellä tietyssä vaiheessa. Ja yleishyödyllisistä palveluista vastaavathan joutuvat toimimaan tiettyjen rajoitteiden puitteissa. Markkinoiden kehittäminen johtaa siihen, että toiminta on yhä heikommin kannattavaa. Raha menetetään ja pakettia yleishyödyllisen palveluntarjoajan silmistä pidetään hyödykkeenä, joka täyttää sen velvoitteen, jota ollaan täyttämässä. Eli yhtäältä tämä kohdistuu uhkana yleisöllisten palvelujen tarjoajiin, mutta toisaalta kyseessä on aihe, joka koskee avoimuutta, markkinoita, kilpailukykyä, ja loppujen lopuksi myös itse kuluttajaa. Ja tässä nähdään, että kun siirrytään hieman enemmän tuolle kuluttajapuolelle, niin saadaan myöskin sellaisia ehdotuksia, jotka ovat ristiriitaisia sitten taas sen arkaluontoisuuden kanssa, jonka avulla pyritään samaan aikaan tasapaino yleisyydellisten palveluiden kanssa. Erittäin monimutkainen aihe siis, varsinkin kun markkinat ovat uhattuina kaikkien toimijoiden puolelta en nyt tässä ota mitään erityistä tahoa esille, mutta kaikki varmasti tietävät, mistä on kysymys. Ja hyvin pitkälti tämän tyyppiset markkinat saattavat joutua uhatuksi. Se vaikuttaa myös yksityisen puolen toimijoihin. Näin arvioin, että valitettavasti on mahdotonta yhdessä direktiivistä löytää tasapainoista lähestymistapaa. Yhdet haluavat mennä yhteen suuntaan, toiset toiseen suuntaan ja kaiken kaikkiaan en tiedä, mikä äänestyslopputulos sitten tulee, mutta se jättää kuitenkin vähän tällaisen kitkerän maun suuhun, kun emme kykene tyydyttämään niitä, jotka haluavat säilyttää yleishyödylliset palvelut yhtäältä, ja emme kykene sitten kuitenkaan tyydyttämään niiden tarpeita, jotka haluavat kilpailukykyä. Ongelmanahan tässä on se, että meidän täytyy myös ehkä uudelleen katsoa tämä paketin määritelmä – eikä välttämättä suinkaan tämänkaltaisen menettelyn, lainsäädäntömenettelyn kautta. En usko, että näin löydetään hyvää ratkaisua kaikesta hyvästä tahdosta riippumatta, joka esittelijällä on. Ja vaikka nämä huomiot ovat oikein hyviä. Tässä selkeästi nähdään, että koko toimiala on suurissa vaikeuksissa. Yhtäältä täytyy suojella yleishyödyllisiä palveluita, toisaalta lisätä kilpailua, kuluttaja eduksia. Nämä kaksi eivät oikein kulje käsi kädessä. Täytyy tehdä sitten sellaisia ratkaisuja, jotka eivät ole monenkaan puolelta tyydyttäviä. Täytyykö säännellä, täytyykö säännellä tähän suuntaan tai toiseen suuntaan? Hyvin usein nähdään, että esimerkiksi avoimuus, toteutettavuus, itse määritelmä myöskin ei välttämättä ole täysin tyydyttävä. Joka kerta aina jotain muutettavaa. Ja ajattelisin, että tyydyttävällä tavalla on hyvin vaikea päästä tässä lopputulokseen. Kiitos, Zille. Uh, thank you, Karima. So, uh, <clears throat> I also like to congratulate. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää Lucy Andersonia. Ja tällainen eh, yksi malli ei sovi kaikille. Meillä on hyvin suuria eroja jäsenvaltioiden välillä ihan verotuksessakin ja muutenkin. Ja siksi tarkistuksessani ehdotin kymmenen eh, työntekijän rajaa. Lucy katsoi, että se on parempi, jos sitä nostetaan 25. Pienille jäsenvaltioille tämä voi olla kuitenkin ongelmallista. Siksi haluaisimme, että kansallinen sääntelyviranomainen voisi ottaa huomioon oman maansa erityispiirteet niin, että kun voi olla esimerkiksi työntekijöitä, jotka tekevät koko päivätyötä tai sitten osa-aikaisia työntekijöitä ja, ja kausityöntekijöitä ja niin edelleen. Eli uskoisin, että voisimme kansallisille viranomaisille tarjota mahdollisuuksia myös torjua sosiaalista polkumyyntiä alalla. Eli jos ei vaikka Palatviassa maksa veroja, kun meillä on tällaisia mikroyrityksiä monissa tapauksissa, kun meillä on oma järjestelmämme, niin isot järjestäjät ulkoistavat, isot palveluntarjoajat verosuunnittelun nimissä ulkoistavat toimintaa sitten mikroyrityksille, voidaanko välttää veroja, eikä tämä liity mitenkään startup-toimintaan. Joten kyllä mielestäni tässä pitäisi jättää toimivaltaa sääntelyviranomaisille. Markus Ferber puhui uusista käynnistyvistä yrityksistä. Hän on kyllä nyt jo poistunut. Kun ajatellaan minkälaisia yrityksiä voisi olla Virossa esimerkiksi. On lähes äh, tulkoon äh, ihan, äh, ihan sähköisiä yrityksiä. Ei tavallaan mitenkään vaarallista tukea startup-yrityksiä. Ja kyllä mielestäni, jos kyse on todella uuden teknologian startup-yrityksestä, ja tietotaidosta, niin se varmasti saa kyllä markkinaosuutta. Tämä on tällainen sähköpalvelu luvallista Virossa ja tietyissä Yhdysvaltain osavaltioissa, mutta ei suinkaan kaikissa eikä myöskään muualla Euroopassa. Kiitos. Kiitos sitten komissiosta. Gule. Very much. Um... Kiitoksia. Arvostamme tätä tukea, jota olemme saaneet kohdalle kolme, eli kun parannamme tätä sääntelyvalvontaa. Eli kaikki paket, sitten toimittajat toimittavat tietoja sitten kansalliselle viranomaiselle vuosittain. Ja pidämme hyvinä tiettyjä selvennyksiä, joita on esitetty esimerkiksi paketin määritelmä. Eli meidän täytyy rajoittaa hallinnollista taakkaa. Ja haluamme korostaa, kuten jotkut teistäkin totesivat tänään. Eli komission alkuperäinen tarkoitus oli se, ettei laajenneta avoimuutta kaikkiin palveluntarjoajiin, vaan yleishyödyllisten palvelujen tarjoajien ainoastaan, koska komission logiikassa tällä kohdalla neljä oli tarkoitus luoda pohja, kun katsotaan tätä hinnoittelua kohdassa viisi. Ja pidämme hyvänä myöskin sitä, että on ehdotettu, että parataan komission alkuperäisen ehdotuksen – ei siksi, että haluamme olla epäreiluja näille yleisöllisten palveluiden tarjoajille, mutta meidän täytyy keskittyä vain näihin asioihin, koska direktiivin alaisuudessa heillä on velvollisuus tuottaa kohtuuhintaisia palveluita. Eli tämä asetusluonnos täydentää postipalveludirektiiviä, jotta voidaan varmistaa, että rajat ylittävät pakettipalvelut – saavat ansaitsemansa kohtelua. Ja siksi tässä voitaisiin myös kohdassa 5 viitata kohdan 12 periaatteisiin direktiivistä. Tällä tavalla voidaan välttää liian korkea taakka sääntelijöille, eli että he noudattavat samoja periaatteita kuin muilla postimarkkinoilla. Sitten pitää välttää väärinkäsityksiä. Tarkoituksena ei ole ja asetuksen sisältö ei muuta yleisöllisten palvelujen soveltamisalaa. Eli tämä nyt on tulossa esiin, kun uudistetaan postipalveludirektiiviä, eli meidän täytyy muistaa, että kahden vuoden päästä se, mitä tulee, niin se on ensinnäkin raportti direktiivin täytäntöönpanosta – ja yleisyydellisten palveluiden tarjoilijat tarjoavat heidän velvollisuuksiaan tarkastellaan uudelleen. Me pahoittelemme sitä on ehdotettu, että kohta kuusi poistetaan alkuperäisessä muodossa liittyen kolmansien osapuolten pääsyyn. No, alkuperäinen sanamuoto ei ehkä ollut selkeä, mutta se on velvollisuus ainoastaan prosessille eikä tuloksesta ajatellen. Eli täytyy muistaa, että asetuksen tarkoitus on hyödyttää kuluttajia ja vähittäismyyntejä. Eli tällä tavalla voidaan lisätä kilpailua ja lisätä valinnanvaraa. ainakin päättää tähän. Kiitos. Madame Anderson. Anderson, haluatteko vielä puheenvuoron? Very, uh, few. Kyllä, ja muutama kohta vain. Markus ei enää ole paikalla, mutta haluan vain vakuuttaa hänelle ja sanokaa hänelle, jos hänet näette, että minä en millään tavalla nyt tässä pyrin vesittämään meidän erinomaista työtämme postipalveludirektiivin parissa ja tuon päätöslausuman, jonka teimme täysistunnossa. Minä tuen sitä kaikkea ja itse asiassa jossain osassa siitä oli erittäin suuri osio, joka liittyi työllisyysalaan – ja siihen, että sitä ei säännellä, niin no osa koski siis sitä ja sitä, että työllisyyssektori oli oleellinen, kun puhutaan markkinan vääristymistä, kuten on todettukin täällä. Eli siinä oikeastaan kaikki tässä kohdin. Ja selkeästikin yleispalveluvelvoite, olen Markuksen kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että sitä täytyy suojata, siihen täytyy panostaa. Ja meillä on puitteisto, joka ei millään tavalla ole ristiriitainen sen kanssa. Toskille sitten toteaisin, että 282 tarkistuksen ympäriltä voidaan sanoa, että mehän voimme katsoa tätä liitettä ja tarkastella sitä, että onko tässä jotain tapaa, jolla näitä tariffeja tutkittaisiin niin, että se toimisi enemmän sen mukaisesti kuin mitä ja jätitte tässä huomiota. Se ei välttämättä kuitenkaan toimi tässä yhteydessä, johon pyrimme. Kiitoksia kovasti kaikista muista kommenteista ja vielä kerran, kysymys ei ole siitä, että tietoja päällekkäistettäisiin ja olet aivan oikeassakin siinä, että meidän ei tulisi luoda mitään artiklan kolme velvoitetta, jonka pohjalta tarpeeton tietojen päällekkäisyys vaaditaan. Ja olen edustajat olisiko teidän kanssa samaa mieltä siinä, että me emme missään tapauksessa halua sellaista asetusta, joka vääristää markkinoita. Ja edustaja Rikeelle toteaisin, että tässä täytyy pitää mielessä se, että paketeissa suurimmassa jäsenvaltioissa on suhteellisen matala osuus uusilla yrityksillä. Ja siitä syystä vaikuttaa siltä, että me olemme ihan kuin dinosauruksia, jos pyrimme tätä nimenomaista aihetta sääntelemään, emmekä yrittäisi ottaa mukaan mahdollisimman paljon uusia toimijoita. Minä en halua missään tapauksessa, että teemme näin, joten toivottavasti voimme toimia näin. Kuulin sen, mitä sanoitte. Ja koska kyseessä on nimenomainen rajoja ylittävä ja paketteja koskeva säännöstö, niin minusta me voimme päästä tässä lopputulokseen. Enkä minä pyrin nyt tässä yhdistämään sellaista, mitä ei kyetä sopimaan. Mutta toivottavasti voidaan sopia näistä asioista. Ja minä en ole tässä mitään muuta ehdottanut, joten tuen tätä paremman periaatetta. Ja siitä syystä kaikki, mitä teemme, se tarkistamme, tarkistamme vielä kertaalleen ja varmistamme, että se on oikeassa. Prada erittäin oikeita huomioita. Kysymys on oikeudenmukaisuudesta siitä, että sisämarkkinat toimivat kunnolla. Ja tässä otettiin esille myös se, että jotkut viranomaiset toimivat aivan toisin kuin muut. Ja eurooppalaisessa tilanteessa olemme sellaisessa tilanteessa, jossa emme ole lyöneet sellaista puitteista, jossa sääntelyviranomaiset tekevät kaiken, mitä pitää tehdä. Jotkut tekevät, jotkut eivät. Kukaan ei kuvittele, että täällä ratkaistaan yhdessä yössä kaikki ongelmat, mutta kyllä me saamme jotain merkityksellistä tässä aikaan. Ja minun mielestäni siitä tässä on kysymys. Kun puhutaan Nattikasta kolme, niin kyllä katsotaan näitä lisäehdotuksia sen suhteen, miten asia saataisiin hoitaa, kun annetaan jäsenvaltiolle harkintavaltaa työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. Eiköhän tämä kata aika pitkälti se, mitä täällä on todettu. Olinko minä ilahtunut ja siitä, että kaikki ovat kiinnittäneet asiaan niin paljon huomiota. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Anderson. Je rappelle que le vote... Kiitos. Äänestys toimitetaan 11. heinäkuuta. Eli tässä ei ole paljon aikaa enää, kun yritetään löytää hyviä kompromisseja, jotta parlamentin ääni saataisiin kuuluviin tässä asiassa. Kiitos. No niin, sitten jatkamme. Olemme hiukan etuajassa. Je vais euh, proposer une pause parce que la personne... Ehdotan taukoa, koska henkilö, joka tulee kuultavaksi, ei vielä ole paikalla, eli viiden minuutin tauko.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

tietarkastuksia. Ja sitten katsomme vuoden 2009 asetuksen täytäntöönpanoa ja katsomme vuosia 2013-2014. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa No, komission edustaja joka tapauksessa. Olkaa hyvä. Ionidu. Ionidu, oui. Okei. Edustaja Ionidu, siis kiitoksia, hyvä. Puheenjohtaja, aion esitellä katsauksen tähän kertomukseen, jonka olemme tänä vuonna aiemmin valmistelleet, joka koskee kaupallisten ajoneuvojen tarkastuksia tien varrella – 2013-2014 oli tutkimusajanjakso. Ja näin ollen koko raportti on luonnollisesti Eurolexissa saatavilla, jos haluatte siihen perehtyä. Kyseessä on osa velvoitteista, jokaisen vel- jäsenvaltion täytyy kertoa meille, kuinka paljon tarkastuksia on tehty. Ja tällä kertaa itse asiassa meillä oli jonkun verran viivästystä – Jotkut jäsenvaltiot olivat ajoissa, mutta näette, nuo keltaiset maat olivat myöhässä ja kaksi jäsenvaltiota ei noudattanut tätä. Miksi? Koska vuoden 2000 direktiiviä on muokattu toisella direktiivillä vuonna 2010 ja siinä otettiin käyttöön uusia raportointisäännöksiä, eli se oli ensimmäinen, joka tehtiin. kaksi suurta jäsenvaltiota, jossa oli vaikeuksia noudattaa. Ne lopulta sitä noudattivat ja ensi kertomuksen loppuun mennessä ne ovat siis noudattaneet täysin tätä säännöstöä. Ja tässä näette, mikä jakauma tarkistusten välillä on kotimaisissa ajoneuvoissa ja ulkomaisissa kolmansista maista tulevilla. Siis tämä tehdään jäsenvaltiokohtaisesti ja se, mitä tässä näette, palaan siihen myöhemmin, on, että tasapaino on kovin erilainen. Tässä on jonkun verran ongelmaa, joskus sen on hyvät syynsä ja joskus ei. Mutta se, mitä tässä kaaviossa ei näy ja haluaisin hieman käsitellä sitä ennen kuin päätelmät tehdään, on, että se mikä on saatu nähdä tälle ajanjaksolle on, että tarkistusten määrä on vähentynyt voimakkaasti 31 prosentilla verrattuna edelliseen ajanjaksoon. Olemme keskustelleet asiasta kyseisen komitean kanssa. Pyydän siltä selvitystä. Ja meillä on kahdenlaisia selvityksiä. Yksi koskee sitä, että Päätäntöönpanon viranomaisilla oli muita prioriteetteja ja toinen parempi selitys oli se, että itse asiassa joskus tuo vähennys tarkistuksissa johtuu paremmin kohdennetusta toimenpiteistä. Ja se valtiossa on todellakin nähtävänä tämä, mikä on hyvä periaatteellinen kehitys, sillä se merkitsee sitä, että vähemmän aikaa tuhlaantuu tarpeettomiin tarkistuksiin. En halua mainita erityismaita, mutta voin palata sitten asiaan, jos lisätietoa. Tämä kaavion tieto koskee enemmänkin niitä ajoneuvoja, joiden kulkeminen tai liikennöinti on kielletty tarkistuksen jälkeen. Yleisesti ottaen prosenttiosuus on ollut kasvamaan päin verrattuna edelliseen ajanjaksoon, eli 2011-2012 oli 5,1 prosenttia ja nyt se on 9,8 prosenttia. Mutta kuten näette kaaviosta, on valtavia eroja jäsenvaltioiden välillä, mikä jälleen kerran osoittaa, että onko tämä kohdentaminen tehokasta. Yleisesti ottaen kaaviosta nähdään myös se, että kotimaiset ajoneuvot näyttäisivät olemaan huonommin huollettuja kuin ulkomailla lähetettävät. Näin voidaan siirtyä seuraavan kaavioon. Tässä nähdään, mitkä ovat kaikkein tavallisimmat puutteet, joista jäsenvaltiot raportoivat Voimme lähettää teille tämän esityksen, joten en nyt tässä kaikkea lue yksityiskohtaisesti äänen. Sana huomata, että joissain jäsenvaltioissa painotetaan tiettyjä puutteita enemmän. Jokaisella jäsenvaltiolla on omat preferenssinsä tästä suhteessa. Ja sitten seuraava kalvo, päätelmät. Nämä ovat nämä kolme pääkohtaa jota tästä raportista pitäisi saada. Ensinnäkin tarkistustyömäärän väheneminen 31,5 prosenttia, jonka jo mainitsinkin. Periaatteessa tämä väheneminen olisi huolest... vähemmän huolestuttavaa, jos siinä mukana olisi myös kiellettyjen ajoneuvojen määrän kasvaminen, se osoittaisi, että kohdentaminen toimii. Toinen kysymys koskee tasapainoa. Ja kuten jo selvitinkin, tasapaino ulkomaisten ja kotimaisten ajoneuvojen välillä ei aina ole kaikissa jäsenvaltioissa oikea. Joidenkin kohdalla se voidaan selvittää. Jäsenvaltiot, jotka sijaitsevat Euroopan unionin periferiassa, niiden kohdalla tämä tilanne voidaan ymmärtää, mutta se ei kaikissa jäsenvaltioissa kuitenkaan ole optimaalista. Ja viimeinen kohta koskee näiden kiellettyjen ajoneuvojen määrää. Erittäin matala 0 prosentin taso merkitsee sitä, että kohdentaminen ei toimi kunnolla. Arvokas aika menee hukkaan. Ja lisäksi korkea luku voi merkitä sitä, että on suuria ongelmia, 89 prosenttia yhdestä jäsenvaltiossa, jossa kysymys on kotimaisista ajoneuvoista. Kohdentamiskysymys ja parempi kohdentaminen on kysymys, joka tulee esille uudessa direktiivissä, joka tulee voimaan ensi vuonna. Siinä otetaan esille parempi riskinarviointijärjestelmä, eli seuraavien vuosien aikana – pyrimme kohti parempaa harmonisointia ja parempaa kohdentamista. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten ketkä haluavat puheenvuoron? Wim van de Kamp, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ettehän eh, nyt harmistu minä aion lukea tämän esityksen osana liikkuvuuspakettia. Ja jos oikein ymmärsin, niin eilen komission sen Bulch esitteli, että tarkastusten määrää lisätään kolmen prosenttiin kaikesta toiminnasta. En tiedä, miten tämä kolme prosenttia liittyy kabotaasiin, taikka liittyykö se ehkä autojen tekniseen tasoon? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni, entäpäs yhteistyö kansallisten ää, tarkastusviranomaisten kanssa? Onko tässä ERCn, e e European Route Controlin kanssa jotain koordinaatiota? Ja mikä on yhteistyötä tekevien tarkastajien rooli komission suuntaan? Aikamoinen pettymys, että kaksi suurta jäsenvaltiota, Saksa ja Ranska, eivät ole voineet tai halunneet raportoida. Ei tämä niinkään ole ehkä kysymys kuin pikemminkin vain tällainen huomio. Sitten vielä Alankomaihin liittyvä kysymys ehkä hiukan populistinen luonteeltaan, mutta Alankomaissa on sellainen vaikutelma, että hollantilaiset rikkaat rekkakuskit joutuvat joissain maissa tiukemman valvonnan kohteeksi ja tiukempien tarkastusten kohteeksi kuin köyhemmistä maista tulevat Äh, kuskit äh, rekoissaan. Tämä on tietenkin juorua, mutta tietääkö komissio tästä jotain? Kiitos sitten Shenalova. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Eh, já si... Kiitoksia puheenjohtaja. Itse olin esittelijänä täällä parlamentissa juuri tämän direktiivin kohdalla ja täytyy sanoa, että Tänäinen esitys muistuttaa hyvin paljon keskustelua, jota käytiin muutama vuosi sitten. Eli valvonnan pitäisi olla paremmin kohdennettua. Ehkä joskus epäillään syrjintää. Ja jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Eli ei mitään uutta, ei mitään yllättävää. Ja se mitä halusin sanoa, niin Van de Kampi sen jo sanoikin. Ja minulla oli sama kysymys. Eli valtiotyöstä tarvittaisiin näitä lukuja, eli Saksa ja Ranska. Niin tämä on nyt suuri kysymysmerkki, mitä tälle voitaisiin tehdä. Ja toinen kysymys liittyy riskinarviointiin. Juuri tästä syystä haluttiin, että tämä otetaan käyttöön. Tästä syystä halusimme kohdennettuja tarkistuksia. Eli meidän pitäisi keskittyä riskialttiisiin kuljetuksiin ja poistaa syrjintää. Ja että vuonna 2019 valtioiden pitäisi ottaa tämä järjestelmä käyttöön. Eli uskotteko, että jäsenvaltiossa voidaan ottaa käyttöön tämä riskinarviointijärjestelmä jo silloin? Mielestäni se on näkyy suunta, johon meidän pitäisi siirtyä. Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, eigenlijk had ik dezelfde soort vraag. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulla on samankaltainen kysymys. Se, että tarkistuksia on yhä vähemmän, se on aika kiinnostavaa. Ja komissio on myös analysoinut tätä asiaa. Ja kun verrataan sitä tähän ajanjaksoon, joka on ollut, niin hyvin monet jäsenvaltiot, niitä panostetaan lisää budjetti- ja säästömielessä näissä tarkistuksissa. Liittyykö tämä siihen? voimme myös huomata sitä, että mikä on tähän syynä. Siihen haluaisin lisäselvitystä. Ja olen muiden kanssa samaa mieltä siinä, että nämä kaksi suurta maata, että ne eivät kykene noudattamaan sääntöjä, niin se on aika yllättävää. Annetaanko niiden sitten olla näin, vaan koko komissio sitten loppujen lopuksi toimia tässä suhteessa jotenkin myös tulevissa ehdotuksissaan. Eli raportointivelvollisuudet Sehän löytyy Euroopasta säännöstöstä ja sehän, sitä täytyy tietysti noudattaa. Tässähän on mahdollisuus Euroopan komissiolle mm, ryhtyä rikkomusmenettelyyn, jos säännöksiä noudatetaan. Kiitoksia. Monsieur von Wittenberg, Monsieur Kramer. Kiitos, Kramer. Kiitoksia. Olen kyllä hiukan pettynyt on nyt hyvä kuulla, että Saksa ja Ranska eivät noudata eurooppalaisia sääntöjä, mutta tällä asialla täytyy nyt tehdä jotain. Tehän olette perussopimusten vartija ja direktiivien, eli kyllä tässä nyt jotain täytyy tapahtua. Ei nyt voi sanoa, että no he eivät tee näin, niin no sitten seuraavassa raportissa kuulla se, että tässä ei ole mitään tapahtunut, eli jotain nyt täytyy asialle tehdä. Toinen asia. Kaikki mitä tutkitaan, niin tästä meillä on tutkimuksia, joista todetaan, että 10 prosenttia rekka-autoista on lastatulijan liian täyteen. Onko tästä tietoja ja ovatko Saksa ja Ranska tasmaita, jotka eivät omita mitään tietoja? Oletteko yrittäneet? Onko jotain taulukoita? Haluaisin nähdä niitä, koska nämä ylittäydet rekka-autot ovat tietysti vaara. Ei pelkästään kuskille itselleen, vaan myös kaikille muille. Sitten kolmanneksi ajo- ja lepoajat. Itse kävimme tarkistusasemalla ja poliisi sanoi, että eilen saimme soiton ja kuski sanoi, että minä olen ollut jo 17 tuntia ratin takana, koska pomoni ei aina minulle taukoja. Ja sen sanovat, että tämä ei ole mikään yksittäistapaus, näin käy usein. Eli lainsäädäntö ilman valvontaa on ihan turhaa. Eli mitä tälle asialle tehdään? Eli aikoo komissio tehdä jotain, ja jossain maassa ei ole ollenkaan valvontaa. Eli siellä valvonta on 0,8 prosenttia. Ja mitä tässä asiassa tehdään? Ja sitten lopuksi meillähän oli tämä Dieselgate-skandaali. Jos tuonne katsotaan tosiasiallisia ajopäästöjä, niin miten niitä voidaan valvoa? Eli noudetaanko niitä? Kyllä sekin voitaisiin tehdä. Eli sitten voisimme tietää, mitä insinöörit ovat tehneet kiertääkseen lakia. Eli onko teillä jotain käsitystä tulevaisuudesta, että komissio suorittaisi pistokokeita vai miten te tämän näette, koska tähänkin liittyy suuria vaaroja? Kiitos. Merci, monsieur Kramer. Kiitoksia. Ja sitten komissio. Eli näissä kysymyksissä oli aika tärkeitä kysymyksiä. Eli tieturvallisuuden kanssa ei voi leikkiä, koska henkilö, joka kuolee tieliikenteessä, se vaikuttaa noin seitsemään muuhun ihmiseen, jotka vammautuvat. Eli tällä on myöskin hintalappu yhteiskunnalle, joka on noussut voimakkaasti. Ja sitten, kun ajatellaan näitä tiekuljetuksia, niin Kysymys liittyy nimenomaan tähän valvontaan. <laughs> On selvää, että minä, minä liikennevaliokunnan puheenjohtajana nyt määrän, että nyt rauhoitutaan. Ei nyt ihan vielä aloiteta. Eli minä olen aika järkyttynyt siitä, että Van de Kampkin sanoi, eli tässä liikkuvuuspaketissa on hyvin tärkeitä kysymyksiä, mutta valvonnan osalta on sanottu, että käytetään ajopiirtureita, mutta odotellaan vuoteen 2034. Eli 2034, no mitä siihen mennessä tehdään? Ja sitten toinen asia, ja Kramerkin tämän mainitsi, eli lepoaikojen valvonta – ja myöskin lepoajan olosuhteet. Kun on kuskeja, jotka nukkuvat rekassaan kammottavissa olosuhteissa, niin me emme enää voi sallia tällaista. Nyt eletään vuotta 2017, joten meillä on todellisia ongelmia, koska henkilö, joka ei ole levännyt, hän on henkilö, joka on riskiliikenteessä. Ja sitten kolmanneksi avoimuuskysymys on hyvin tärkeä valiokunnallemme. Ja me emme nyt jaksa ymmärtää, että kaksi suurta maata, Saksa ja Ranska, eivät vieläkään ole toimittaneet näitä raportteja, eivät ole kertoneet näitä tietoja. Eli jos voisitte nyt vähän selventää meille näitä eri kysymyksiä, niin se olisi hienoa. Joana Diidu. Ja sen jälkeen sitten jatkamme ja Liesua saa sitten puheenvuoron. Se on helpompi antaa. Olkaa hyvä. Okei. Okay. No niin, kiitoksia. Eli ensin lähden liikkeelle tästä kysymyksestä, joka liittyy kahteen suuren jäsenvaltioon. Haluan tehdä ihan selväksi, että en minä sano, etteivät nämä kaksi jäsenvaltiota ole meille raportoineet. Usko, uskokaa minua, kyllä me teemme työmme ja nämä jäsenvaltiot ovat raportoineet meille, mutta niillä ei ollut äh, dataa äh, kattavasti, koska äh, muutoksen kymmenen kautta niiden täytyy ensin muuttaa lainsäädäntöään, jotta se olisi EU-lainsäädännön mukainen, ja näin ne ovat nyt tehneet ja ovat varmistaneet meille ja vakuuttaneet meille, että nykykautta voivat sitten uusien sääntöjen mukaan meille raportoida. Eli kyllä meillä on kattavaa dataa, mutta mm, dataa puuttuu vain joistain luokista joten haluan tehdä tämän hyvin selväksi. Nämä jäsenvaltiot ovat todella tehneet yhteistyötä kanssamme. Älkää nyt tehkö tästä kärpäsestä härkästä. Me olemme hoitaneet oman tonttimme ja jäsenvaltiot omansa. Eli tämä ei ole mikään asia ollenkaan. Toinen asia, jonka halusin vielä selvittää teille, on se, että kun puhutaan oikeusperustasta, niin puhutaan yksinomaan teknisistä tarkastuksista. Eli keskitytään ajoneuvojen puutteisiin. Tässä taitaa olla hiukan hämmennystä, koska on myös muita tarkastuksia, jotka liittyvät esimerkiksi työ, aikojen, lepoaikojen kunnioittamiseen. Ja tämän teille selittää kollegani Edi, joka on vastuussa sisämarkkinapaketista, liikkuvuuspaketista. Eli tämä kolme prosenttia ei koske näitä teknisiä tarkastuksia. Meillä on 5 prosentin taso käytössä. Puhutaan siis tosiaan yksinomaan teknisistä puutteista ja vioista. Meillä ei ole tietoa mistään syrjinnästä, johon hollantilaiset kollegani ehkä ovat viitanneet. Ja olemme ihan samaa mieltä edustaja Senalovan kanssa. Anteeksi, jos tämä nimi meni nyt hiukan väärällä ääntämyksellä. Niin, totta on, että riskiarviointi on avainkysymys. Uudessa direktiivissä juuri tähän puututaan ja aivan ilmeisesti myös kun katsotaan seuraavaa raporttia, niin painostamme jäsenvaltioita tekemään vielä kohdennetumpia tarkastuksia. Tästä jo puhuttiinkin toukokuussa. Ja emme tiedä, pystyvätkö jäsenvaltiot tähän aiemmin, mutta me pyrimme joka tapauksessa painostamaan jäsenvaltioita tämän ratkaisun ongelmaan. Sitten äh, kuormien tai ylikuormat täytyy sanoa, että tämä on kyllä nyt taas meidän lainsäädäntömme soveltamisalan ulkopuolinen asia, koska tässä katsotaan vain teknisiä ää, vikoja. Eli en voi oikeastaan sanoa muuta. Se onko se tärkeämpää kuin tämä tekninen puoli? Kysyi Kramer väliin. No valitettavasti tähän en voi vastata, mutta jenen vastannut muihin kysymyksiinne. Kiitoksia. Sitten edustaja Liejua, olkaa hyvä. Minä siis vastaan joihinkin näihin esitettyihin kysymyksiin ja esitän komission kertomuksen, joka hyväksyttiin maaliskuussa. Jos ottaisin jotkut niistä kysymyksistä, jotka juuri esitettiin täytäntöönpanon näkökulmasta, tärkeää on varsinkin se, että Haluamme sitä parantaa liikkuvuuspaketin avulla, joka siis 31.3. esitettiin. Asetus 1071, joka koskee ammattiin pääsyä. Haluamme sen suhteen ottaa tämän sijoittautumiskriteerin, jotta voidaan välttää pienten pöytälaatikkoyhtiöiden luomisen. Olemme esittäneet siitä syystä ehdotuksen, joka sisältää niin sanottua rakenteellista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, joka mahdollistaa sen, että yksi jäsenvaltio voi pyytää tietoa toiselta jäsenvaltiolta ja vaatia jäsenvaltiota tekemään erityisiä tarkistuksia paikan päällä. Fadenkap otti esille kysymyksen, joka koskee valvonnan prosenttiosuuksia, kuinka paljon valvontaa pitäisi tehdä. Ja tämä prosenttiosuus liittyy nimenomaan kabotaasiin. Eli tässä ehdotuksessa ehdotamme kabotaasisääntöjen muuttamista, jotta voimme yksinkertaistaa säännön, mutta haluamme myös huolehtia siitä, että valtiot tekevät vähintään vähimmäismäärän kabotaasia. Jos jäsenvaltiot valittavat sitä, että niiden alueella on laitonta kabotaasia, niin hyvä. Mutta toisaalta vastuu täytyy jäsenvaltion toimesta kantaa ja tehdä ainakin vähimmäismäärä 3 prosenttia kabotaasitasosta vuosi minus kaksi tilanteessa. 1071 asetuksessa mainitsisin myös sen, että kaikki haluavat laajentaa tämän tiedon, joka jäsenvaltiot esittävät kansallisiin rekistereihin tieliikenteestä erityisesti kuorma tai rekan numeron ja koko tämä kansallinen rekisteri ja kaikki ne siis kaikki nämä kansallisrekisterit ovat siis keskenään yhteydessä. Pähkinänkuoressa voidaan todeta, että ER2 tai 3 menettelyt ovat niitä, joita ehdotamme täytäntöpanon parantamiseksi. Puheenjohtaja mainitsitte myös, myös asetuksen, joka koskee ajamista ja lepoaikoja. Ja ehdotuksessa me ehdotamme, että vähennetään niin, niin kuin ne on tehty viikoittaista ö, lepoaikaa ja viikoittainen lepoaika voidaan hoitaa itse sinne kuorma autojen ohja- ohjausosassa. Mutta osa lepoajasta täytyy hoitaa rekan ulkopuolella. Olemme myös ehdottaneet, että koko Euroopan pitäisi järjestää kuljetusoperaatio niin, että kuljettaja voi kolmen viikon välein palata kotimaahansa. Mutta sitten vielä viimeinen kysymys, joka koski ajopiirturia. Mainitsitte päivämäärän 2034 tulevan älykkään ajopiirturin käyttöönottoon kaikissa ajoneuvoissa. Kaksi toimenpidettä. Ensinnäkin älykäs ajopiirturi hyväksyttiin noin kaksi vuotta sitten ja tällä hetkellä pyrimme työstämään tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja ajopiirturin teknisiä yksityiskohtia ollaan täytäntöönpanemassa yhdessä valmistajien kanssa, jotta varmistaudutaan siitä, että älykäs ajopiirturi on markkinoilla aivan kuten EU-lainsäädäntö edellyttää kesäkuuhun 2019 mennessä. Toiseksi mitään velvoitetta ei ole jälkikäteisasentaa rekkoihin mitään. Eli ennen kesäkuuta 2019 äh, rekisteröityt rekot, niissä on tämänhetkinen digitaalinen ajopiirturi, ei tämä älykäs ajopiirturi, jossa on geopaikannus. Olemme tässä kohdin tehneet myös tutkimusta jossa tarkistettaisiin tätä jälkikäteisasennosta ja tämän kertomuksen pohjalta sitten voisimme sitä vaatia tapahtuvaksi ennen vuotta 2034, eli siihen mennessä sitten olemassa oleviin rekkoihin pitäisi laittaa tämä älykäs ajopiirturi. Nämä vastauksena kysymyksiä, jotka juuri esitettiin. Merci beaucoup, monsieur Lejoie. Est-ce que je peux... Kiitoksia. Te sanoitte, että mitä tulee Kampin kysymykseen tähän kolmen prosentin lukemaan, niin sanoitte, että on muutoksia kabotaasissa, mutta samalla jäsenvaltioilla on sitten minimimäärä kabotaasia. Eli voitteko täsmällisesti kertoa tästä kabotaasimuutoksesta, mitä tarkoittaa tämä kabotaasimuutos, koska se ei nyt tullut selväksi. Et je laisserai la parole à, à ja sitten Vim vielä. Eli haluaisin tietää, mitä konkreettisesti tarkoittaa tämä kabotaasimuutos. Van Kamp. Ja Puheenjohtaja. Ihan minullekin tiedoksia tulevaisuutta silmällä pitäen oletan, että kun tällainen tarkastus, äh, rekkatarkastus toteutetaan, niin tekninen tarkastus ja sosiaalinen tarkastus ovat sitten yksi y- yhteinen asiakirja. Vai ymmärsinkö minä tämän nyt oikein vaiko väärin vai miten? Onko muita kysymyksiä? Liesua, eli kaksi kysymystä vielä teille. Celle de Monsieur Van de Kamp et la mienne. Van de Kampin kysymys ja minun kysymykseni. Nyt kuuntelemme sitten vastauksia. Monsieur Liesua, allez-y. Merci, Madame euh, Kiitoksia. Ensinnäkin puhun siitä, että sääntö on muuttunut, eli tämä raja kabotaasin osalta. Tällä hetkellä liikennealan toimijat voivat suorittaa kolme operaatiota seitsemän perättäisen päivän aikana kansainvälisesti. Me ehdotamme yksinkertaistamista, eli nostamme tätä operaatioiden määrää. Eli meillä on rajoitus, joka on ainoastaan ajallinen. Eli toimija voi suorittaa kabotaasioperaatioita viiden päivän aikana, peräkäisen päivän aikana kansainvälisesti. Donc, donc nous avons euh, enlevé la limite. Eli me poistimme tämän lukumäärärajoituksen ja kun poistettiin tämä kattomäärä operaatioiden osalta, niin jotta se nyt ei johtaisi kapotaasin vapautumiseen, niin me vähensimme ehdotuksessamme tätä aika, ajanjaksoa, joka aikana voidaan suorittaa kapotaasitoimia, niin se on supistettu seitsemästä viiteen. Eli valvonta on nyt uusi asia, se ei ole vielä asetuksessa. Eli tämän ehdotuksen mukaisesti jäsenvaltioilla on velvollisuus suorittaa tietty vähimmäismäärä kabotaasin valvontaa toimia, joka on 3 prosenttia. Ja se liittyy sitten kabotaasin toimista yhden vuoden, kuluneen vuoden aikana. Eli meillä on sitten tämä tavoite, eli vähintään vähimmäismäärä kabotaasivalvonnalle. Ja todellisuudessa valvontaviranomaiset tekevät näitä tarkistuksia, jotka kattavat eri osia lainsäädännöstä – Ensinnäkin pitää noudattaa sosiaalilainsäädäntöä ja sitten pitää valvoa ajopiirtureita. Rikellä oli vielä kysymys. Euh, Esittäisin kysymyksen kabotaasista. Ennen tämä aikajakso oli seitsemän päivää. Seitsemän päivän ajan oli oikeus siihen. Onko kysymys seitsemästä peräkkäin tulevasta päivästä vai seitsemästä työpäivästä? Se on kysymykseni. Il pas de concept de jour ouvrable jour férié. Siis tässä puhutaan näistä kansainvälisistä operaatioista ja yrityksellä on seitsemän kalenteripäivää suorittaa näitä kabotaasioperaatioita jäsenvaltiossa. Euh, Mutta rekkojen äh, liikennöintiluvat, eikö siihen vaikuta sitten äh, arkipäivinä oleva kova liikenne, paitsi ne, joilla on, on äh, tällainen lupa, jos ne tunnen asiaa oikein? un transporteur doit respecter la législation dans les... Niin meidän täytyy noudattaa jäsenvaltioiden jäsenvaltioita ja myöskin jäsenvaltioiden kieltoja. Eli jos on seitsemän päivän aikaa suorittaa kabotaasioperaatioita, niin jos seitsemän päivän aikana on yksi tai useampi päivä, jolloin on liikennöintikielto, niin tietenkään silloin liikennöitsijä ei saa toimia. Ei kabotaasin alalla eikä myöskään kansainvälisissä operaatioissa poistuakseen maasta. Niin. tämä kommentti koski vain sitä, että jos kielto liikennöidä viikonloppun aikana. Se koskee myös enemmistöä jäsenvaltioista, eli kun siirrytään viidestä, seitsemästä viiteen päivään, niin silloinhan loppu tuossa aika nolla, jos kahta ei kuitenkaan kykene käyttämään, kun ne, ovat, ne eivät ole arkipäiviä. Eli tässä nyt puhutaan itse asiassa siitä, että avataan kabotaasi muuttamatta tätä aikaa niin se merkitsee sitä, että kabote, kabotaasi on vapautettu. Sehän oli myös komission ehdotus edellisen toimiukauden aikana. Tällä haluan sanoa sen, että kun siirrytään seitsemästä viiteen ja liikennöintiä, niin silloin ei itse asiassa ole oikeastaan muutettu tätä kabotaasin, siis luvanvaraisen kabotaasin olemassa tai voimassaoloaikaa. aikaa mais cela correspond à ce qui a toujours été la position de la Commission. Elle voulait libéraliser totalement le Eli jos otetaan vapautta kabotaasi täysin, niin sitten se on tehty. Ces précisions, nous continuons. Kiitoksia näistä täsmennyksistä. Eli siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli komissio esittelee EUn laajuisia multimodaalisia matkatietopalveluja sekä verkkojen Eurooppa-välineen tukitoimia koskevan delegoidun asetuksen. Ja puheenvuoron saa Isabel van Dorm, joka on yksikön johtaja komissiosta. Oletteko paikalla? Olkaa hyvä. Euh, bonjour. Euh, Peut-être pourrais-je d'abord parler la, la parole à mon directeur. Kiitoksia. Ehkä voisin antaa ensin pääjohtajallamme puheenvuoron, joka tuli tänne, ja sen jälkeen teemme tämän esityksen. Niin, mikä on tämän johtajan nimestä, jota kaikki tuntevat sen? Hero Breuters. Mais eh oui, bienvenue. Herr Breuters. President. Euh, euh, kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, kiitoksia Isabel. Kiitoksia siitä, että sain lyhyesti käyttää puheenvuoron ja halusin vain todeta, että tässä on kyseessä työ, jota on tehty lähes yhteistyössä parlamentin yksiköiden kanssa, sillä kun halutaan hyväksyä tämä säännös, niin parlamentti on ollut mukana asiantuntijakokouksissa ja kysymys on toiminnasta, joka löytyy ITS-direktiivistä. Ja tämän pohjalta yritämme sitten hyväksyä delegoitun säännön, joka sitten Van Dorn esittelee meille. Hän tuntee tämän erityisen hyvin. Eli anna hänelle puheenvuoron, että hän voi esitellä yksityiskohtaisesti tämän delegoidun säännöksen, joka aika piakkoin tulee voimaan. Uh, uh, Ehkäpä voin puhua nyt englannin kieltä, kun puhun tästä delegoidusta säädöksestä, koska tunnen tämän sanaston paremmin englannin kielellä. Tämä delegoitu asetus hyväksyttiin liikkuvuuspaketissa ensimmäinen viidettä. Ja nyt olemme tarkasteluvaiheessa, niin kuin Rytässä tässä selitti, niin olemme toteuttaneet eri toimemme sen varmistamiseksi, että olemme kuulleet kaikkia sidosryhmiä hyvin syväluotavasti, eri jäsenvaltioita. Euroopan parlamenttikin osallistui asiantuntijaryhmään, joka kehitteli tekstiä 11 kokouksessa 14.11.-16.3. Meillä oli julkinen kuuluminen, sitten meillä oli 15.11. seminaari ja sitten meillä oli nettikuuleminen syys lokakuun ja joulukuun 15 välillä. Sitten meillä oli myös tuki tukitutkimuksia. Ja tarkastelimme EUn toimia, jotka, joilla on myönteinen vaikutus ja kävimme sidosryhmien kanssa monia kahdenvälisiä keskusteluja sen varmistamiseksi, että tämä delegoitu asetus tyydyttäisi kaikkia täytäntöönpanijoita. Mistä tässä nyt sitten puhutaan? No nyt puhutaan pääsystä ja tiedon jakamisesta, onpa kyse sitten mistä matkailemisesta tahansa eri liikennemuodoissa. Ja tämän lisäksi nämä tiedot täytyy toimittaa kansallisten järjestelmien kautta eri vaiheissa. Ja jäsenvaltioilla on vapaus ja velvollisuus määritellä miten tämä kansallinen yhteyspiste toimii. Sitten on vielä se, että tieto täytyy kansallisessa yhteyspisteessä standardisoida ja delegoitu asetus sisältää harmonisoidut dataformaatit ja tietenkin myös käännökset ovat mahdollisia, jotta tämä voidaan kääntää sitten kansalliselta kieleltä muille harmonisoiduille kielille. Ja sitten aika tärkeää keskustelussa olivat säännöt ja määräykset, lisenssisopimukset ja myös laatukriteerit. Tämä kaikki tieto, sen tulisi tullaan yksityisiltä ja julkisilta liikenneoperaattoreilta eri liikennemuodoista ja datan tulisi olla kaikkien eurooppalaisten liikenneverkkojen käytettävissä. Ja lähestymistapa on se, että esimerkiksi aikataulutiedot tiedot ja niin edelleen ja esimerkiksi esteettömyystiedot toimitetaan. Ja standardien mukaan tulisi kaikki data toimittaa vuoteen 2020 mennessä ja sitten esimerkiksi polkupyöräverkostoista ja 2021 myöskin tulisi tarjota tiedot arvioiduista saapumisajoista ja sitten vuoteen 2023 mennessä koko verkoston tulisi olla täydellisesti toiminnassa ja nämä ovat nyt niitä tietoja, joita tarkoitamme. Ja sitten dynaaminen tieto esimerkiksi se, missä juna on kulloinkin, niin tämä on hiukan monimutkaisempaa. Käymme keskustelua eri jäsenvaltioiden kanssa tästä reaaliaikaisesta tiedosta ja jäsenvaltiot voivat sitten päättää, otetaanko dynaaminen data mukaan kansalliseen yhteyspisteeseen ja jos niin sitten täytyy toimia samassa aikataulussa kuin muutenkin. Delegoitu asetus ei liity omaan tiedon saamiseen, vaan se liittyy myös esimerkiksi matkojen suunnitteluun, niin, että linkitetään paikalliset, alueelliset ja kansalliset palvelut, kun kysyntää on. Emme siis pakota, että kaikki mm, matka tietopalvelut verkostetaan, mutta vastauksena kysyntään kyllä. Ja tämän lisäksi suosittelemme, että käytetään eurooppalaista standardoitua EPI-järjestelmää ja todella Ähm, otan huomioon myös maantieteellinen kattavuus, mi- missä menee raja minun vastuualueeni ja sinun vastuualueesi välillä ja missä on sitten tämä linkki. Ja me, meillä on myös cef ohjelma, tukitoimia, toimia Eli verkkojen Eurooppa on tässä mukana. Tämä oli mukana jo vuonna 2016 työohjelmassa. Olemme käynnistäneet jäsenvaltioille hakumenettelyn ja tässä 100 prosenttinen yhteisrahoitus 5 miljoonaa meillä on jaossa jäsenvaltioille tämän delegoidun asetuksen kautta ja jäsenvaltiot voivat sitten tilanteesta riippuen valita, haluatko investoida sidosryhmien kouluttamiseen, mukaanottamiseen, tiedon levittämiseen nämä varat vai haluat, haluavatko uudelleen käyttää aiempia kansallisia yhteyspisteitä vai perustaa uuden. Esimerkiksi tieturvallisuusdatallehan tällainen yhteyspiste oli jo jäsenvaltiossa sitten tietenkin yhteen toimivuus Eli se, että paikallisesta tiedosta tehdään laajalti käytettävissä olevaa ja jäsenvaltiot voivat esimerkiksi ja sitten itse tosiaan päättää, miten hoitavat tämän ja me tulemme käymään keskusteluja tämän vuoden lopulla jäsenvaltioiden kanssa niin, että ne voivat sitten kärjä hihat tammikuussa 2018 ja käynnistää työt. Ja sen tulisi sitten valmistua 2022 mennessä. Meillä on muitakin kuvia täällä vielä tiedoksenne. Niissä on yksityiskohtia, mutta ehkä minä päätän esitykseni tähän ja nyt voimme käydä keskustelua, jos haluat. Kiitos. Kiitoksia. Onko kysymyksiä? Van de Kamp. Eh, Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Minä missään tapauksessa ole mikään asiantuntija tässä asiassa, joten ehkäpä kysymykseni eivät ole aivan asia kuuluvia. Ensimmäinen kysymys on, mikä on delegoitu asetus? Tunnen asetukset, direktiivit ja delegoidut säännökset ja täytäntöönpanosäännökset, mutta mikä nyt sitten on tämä delegoitu asetus? Toinen kysymys. Kuka tekee mitä? Mistä tiedot tulevat? Saadaanko ne liikenneyrityksiltä, junayrityksiltä tai tällainen kuin Flexbussi. Antaako se myöskin tietonsa käyttöön? Ja minkä tahon hyväksi tämä tapahtuu? Yksittäisen kuluttajanko? Puhutaan multimodaalista. Siihen kuuluvat myös esimerkiksi alueelliset lentokentät – Voitaisiinko tätä hiukan selvittää? Kuka he auttaa ketä millä? Merci, monsieur Vimon de Kiitoksia. Sitten Telitska. Uh, thank you. I mean, uh... Kiitoksia. Minäkään en ole mikään asiantuntija, eli voimme keskustella ei-asiantuntijoiden kesken. Kiitoksia tästä yleiskatsauksesta. Tämä oli aika selkeä esitys. Siinä oli kaksi pientä kysymystä, jotka askarittavat minua. Tässä oli näitä tilastotietoja aikatauluista ja nämä dynaamiset aikataulut. Eli miten nämä tiedot on saatu? Se on 2020, 2021, 2019 vuosina. Ja sitten 2021 oli yksi näistä vuosista. Ja se liittyi pyöräreitteihin ja niihin verkostoihin arvioituihin matka-aikoihin. Eli Miksi tässä on tällainen aikataulu? Se voisi olla erilainenkin varmaan. Varmaan voitaisiin vauhdittaa 2020 ja 2021 tavoitteita. Ja varmaan koko verkosto on sitten paljon haastavampi ja siihen ehkä meneekin aikaa. Mutta sitten toinen kysymys. Tämä on oikeastaan pikemminkin huolenaihe. Eli toimintasuunnitelma. 5 miljoonaa euroa pitäisi jakaa 27 jäsenvaltioon. No, meillä pitäisi olla 100 prosentin avustus, jos keskitytään yhteen hankkeeseen tai yhteen näistä neljästä viidestä ulottuvuudesta, jotka näytitte, koska jäsenvaltiot varmaan ovat vastahakoisia ja me haluamme kuitenkin viedä asiaa eteenpäin. Ja meidän täytyy luoda pontta tähän tilanteeseen. Mutta teillä on neljä, viisi potentiaalista tavoitetta, ja jokaisen, jokainen voi valita niistä yhden. Eli jos synergia on tavoitteena, niin tässä ei vähän ehkä asiat kohtaa. Ymmärtäisi, jos komissio sanoo, että tämä on ehdottoman tärkeää. Me haluamme, että tämä on tavoite, koska minä nyt pelkään, että jos on 5 miljoonaa euroa koko EUlle, niin se on hiukan epäsuhtaista. Mä no, minä nyt vähän liioittelen, mutta jos katsotaan vaikka työvoimaa, jota tarvitaan, niin tässä ei ehkä päästä ihan tavoitteeseen. Eli tässä on 4-5 tavoitetta. Ei tästä voi valita. Ymmärtäisin, jos jokainen olisi valtavan tärkeä, Tätä on 150 miljoonaa. Ja sitten jäsenvaltiot voisivat hakea useaa, mutta näin ei ole. Eli minä nyt jotain en ymmärrä näistä tavoitteista ja joko minua haittaa se, että jos joku kysyisi minulta, miksi EUlle maksetaan tällainen budjetti ja sitten saamme 100 prosenttia 100 prosenttista takaisin 5 miljoonaa, joku hallinnoi siitä ja sitten menee viiten eri suuntaan. Eli ehkä nyt en ymmärtänyt jotain, mutta haluaisin nyt kuulla tästä tehokkuudesta. Muuten minulla ei ole kommentteja. Täytyy sitten katsoa, miten tämä voidaan yhdistää siihen, että voi olla mobiili multimodaalisella tavalla. Eli varmaan osoitin olevani yhtä asiantunteva kuin Van de Kamp. Merci, monsieur Teniska. Monsieur Kramer. Kiitos sitten Kramer. Danke für den Vortrag. Kiitos esityksestä. Minullakin olisi pari kysymystä. Esimerkiksi integroitu lipunmyynti öö, jo kymmenen vuotta sitten kolmannessa rautatiepaketissa tämä katsottiin mahdolliseksi, että meillä voi olla integroitu öö, lipunmyynti, mutta kymmenen vuoden kuluttua tilanne on vielä kesken, eli ei tätä ole toteutettu. Esimerkiksi lento öö, yhtiöillä ongelmaa ei ole maailmanlaajuisesti voi saada kaikki tiedot, vaikka olisi kuinka monta lentoyhtiötä mukana tässä, mutta rautateillä tämä ei ole mahdollista. Mielestäni tämä on egoistinen virhe. Rautatieyhtiöt ajattelevat vain, ajattelevat vain itseään, mutta ampuvat samalla sitten itseään jalkaan, kun eivät halua tietojaan jakaa. Ja sitä varten tarvitaan ihan uutta painostusta. Minä haluan juuri maailmanlaajuisesti ne tiedot ja minä haluan myös voida hankkia tämän äh, lipun, niin kuin voi lentoliikenteessäkin. Se, mikä lentoliikenteessä ei ole, yrityssalaisuus ei voi sitä myöskään olla äh, rautatieliikenteessä. Siksi EUlla on joitain hankkeita, joita yhteisrahoitetaan. Ja kysyisinkin nyt yhtäältä, voisimmeko saada tiedot siitä, mitkä hankkeet on käynnistetty tämän ajamiseksi, ja koordinoidaanko ja integroidaanko näitä hankkeita, jos nyt on vaikka kolme neljä tutkimusta, jotka eivät kuitenkaan ole missään yhteydessä toisiinsa, niin ei tässä päästä puusta pitkään. Eli mihin suuntaan tässä ollaan menossa? Sen haluaisin mielelläni kuulla. Lipunmyynti luonnollisesti kiinnostaa myös Pariisin sopimuksen jälkeen. Mikä se on hiilidioksiditilanne? Jotkut jo toimivat, siis vaikkapa nyt Brysselistä Madridiin matkustettaessa, jos lennän hiilidioksidipäästöt ovat tällä tasolla, jos autolla, niin päästöt ovat tällä tasolla, jos pyörällä, niin äh, tällä tasolla ja niin edelleen, äh, jos junalla. Ja näin äh, kuluttaja voi tehdä päätöksen, että kyse ei ole yksinomaan hinnasta, vaan myös ympäristön pelastamisesta. Vastustaako joku tätä? Miksi ihmeessä tämä ei toimi? Mielestäni tämä ainakin olisi hyvä. Ja kun tässä nyt esimerkkeistä puhun, niin nyt ollaan jo niin pitkällä, että rautateillä – jos kyse on kahdesta maasta, siis rajat ylittävästä äh, toiminnasta, niin sitten äh, voin äh, ostaa lipun netissä, mutta jos kyse on kolmesta maasta, niin ei käy. Eli Brysselistä voin kyllä mennä taliksella Pariisiin, mutta jos jatkan sitten yöjunalla Madridiin, niin en voi tätä yhtenä lippuna ostaa, vaan sitten kun kerran on kolme maata kyseessä, niin ei lipunmyynti enää onnistukaan netissä. Minä en ymmärrä ollenkaan. Tämä on ihan hullua ja vielä hullumpaa tämä on. Tiedätte kaikki, että olen pyöräilyfriikki. Ja jos äh, Berliinistä menen Amsterdamiin sitiunalla äh, voin äh, sen varata netissä, mutta jos haluan Berliinistä Amsterdamiin ottaa polkupyöräni mukaan, vaikka Intercityllä tämä on mahdollista, Äh, siis polkupyörä ottaa mukaan, niin äh, pyöräpaikkaa en voi varata äh, netissä. Se on hullua, hullua, mutta miksi se on niin? Mutta tämä on syrjintää, pyöräilijöiden syrjintää, pyöräilymatkailun syrjintää. Ja kaikki, kaikilla pitäisi olla samat oikeudet. Entäpä sitten autojunat? Ei ollut mitään ongelmaa. Berliinistä Viiniin auto vaan junankyytiin tai syyrihin tai minne vaan. Jopa tuolla 20 vuotta sitten eh, Berliinissä minulle näyttivät, että eh, voi ottaa mopon mukaan, voi ottaa auton, taikka moottoripyörän junaan. Entäpä polkupyörän, kysyin. Ei, se on kiellettyä, minulle sanottiin. Kyllä täällä yksi ja toinenkin nauraa, mutta kyllähän tämä ihan naurettavaa on. Tekin tykkäätte pyöräilystä. Ja kyllä me varmaan olemme yhtä mieltä siitä, että kaikilla täytyy olla samat oikeudet. Se, mikä autolle on mahdollista, ei se nyt voi olla pyörälle, pyörän suhteen kiellettyä. Ja nyt onkin kiva kuulla komission vastauksia. Kiitos. Merci, monsieur Kramer. Je me retourne. Kiitos. Sitten komissiosta. Olkaa hyvät. Eh, thank you, chair. Thank you, chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Van Kampille delegoidut päätökset voidaan torjua riippuen tilanteesta. Eli delegoitu asetus on delegoitu säädös. Te tunnette delegoidut säädökset, joten te kyllä pystytte vastaamaan tähän kommenttiin. Sitten Telitskan ja Kramerin kommentit, eli miten tätä 5 miljoonaa käytetään. Määrärahat ovat aika vähäiset, mutta toimet, joita rahoitetaan, ovat hyvin kohdennettuja ja aika pieniä mutta jäsenvaltiot ovat eri vaiheissa. Jotkut, joissain on jo tällaisia tietopisteitä, toisiin sellainen täytyy vielä perustaa. Ja sitten täytyisi ehkä uudistaa vähän tätä sidosryhmien kuulemisprosessia, eli tässä on aika paljon kohdennettuja toimia, joita me rahoitamme 100 prosentin avustuksella. Olette oikeassa Eli meidän täytyy vähintään saada aikaan kunnollisia vastauksia. Eli ei voi olla yksittäisiä toimia eri jäsenvaltioissa, joista sitten ei päästä tilanteeseen, jossa delegoitu säädös toimii. Ja sitten nettivaraukset ja polkupyörät. No delegoitu asetus ei liity tähän. Kyse on multi, multimodaalisen liikenteen palveluiden toimivuudesta, mutta ei varausjärjestelyistä. Sitten Isabel, ole hyvä. So, uh, maybe um, to come back on... No, ehkäpä palaisin kysymykseen, kuka antaa mitä. Kaikki liikenneoperaattorit toimivat, voi olla siis julkinen operaattori kyseessä tai kimppakyyti, yksityinen sellainen, koska tiedot ovat olemassa – Jos antaisin esimerkin tästä tiedosta, jota meillä on, niin näet, että ei se mikään kauppasalaisuus ole, eikä se millään tavalla vahingoita liiketoimintaa, vaan päinvastoin antaa mahdollisuuksia olla enemmän näkyvä. Kysymys on siitä, mm, mistä henkilö toitaan kyytiin, missä pysäkki on, kuinka paljon maksaa, mikä on arvioitu keskimääräinen maksu Tämä soveltuu siis esimerkiksi lauttoihin tai lentoyhtiöihin, metroon, kaupunkijunin. Ja myös bussit ovat osa tätä. Kuka saa käyttää näitä tietoja? Kaikki. Sillä ne ovat avoimia ne, eh, niiden jakaminen tapahtuu tiettyjen ehtojen poitteissa ja kaikki riippuu siitä, millä tavalla niitä käytetään. Yksittäiset kehittäjät, suuret yritykset, kaikki, jotka haluavat sovelluksia rakentaa, niin eivät saada nämä tiedot käyttöönsä. Kysymys siitä, millainen tämä lähestymistapa on. Mehän kävimme keskustelua julkisessa kuulemisessa sidosryhmien kanssa ja asiantuntijaryhmässä ja tämä on se tapa, joka oli kaikkein järkevin kaikille. Päästiin siis tietynlaiseen konsensukseen sen suhteen, että tämä on toteutettavissa. Eli keskustelu siitä, mihin mennessä toteutus voidaan tehdä. Olemme pyrkineet yksimielisesti näitä asioita hoitamaan ja se on saatukin aikaiseksi. Maantieteellisesti katsoen on tärkeää todeta, että multimodaalinen matkasuunnittelu meni vähän pidemmälle kuin ydinverkosto. Sillä meillä on nämä kaupunkikeskiöt, aloitamme tästä kattavasta verkostosta, ei ydinverkostosta. Ja sitten Verkko Eurooppa on taas tuossa ydinverkossa, mutta koko Euroopan verkosto kuuluu tämän kattamaksi. Kysymys hiilidioksidipäästöistä. Ei ole pakko tarjota päästöekvivalenttia, mutta siihen rohkaistaan. Emme kuitenkaan velvoita siihen pakkona tässä säännöksessä. Nyt varmaan käsittelin nämä kysymykset. Monsieur Reuters, Madame Van Dor. Peters teille Dor, kiitoksia teille, että olitte paikalla. Ja tässä valiokunnassa te olette aina tervetulleita tänne. Jos muita kysymyksiä ei ole, ja Kramer vielä. Ihan lyhyt kysymys vielä. Neljännessä rautatiepaketissa aikoinaan keskusteltiin siitä, että jos rautatieyritykset eivät kolmen vuoden sisällä takaa sitä, että kaikki tiedot ovat käytettävissä Euroopan laajuisesti, niin sitten komissio tekisi tämän. Tämä oli mielestäni oikein hyvä ehdotus. Mitenkäs tämä nyt jatkuu? Eli tekevätkö he mielestäni jotakin vai viiyttelevätkö vaan? Mm. Merci. Haluatko vielä vastata tähän? Kiitos puheenjohtaja niin Kramer, totta kai me olemme sitoutuneita tähän ja tämä paketti on juuri astunut voimaan. Ja tässä on vuodettu tästä puhuttu vuodesta 2019, eli silloin sidosryhmä pitää olla tässä mukana. Ja me seuraamme tilannetta, että tämä delegoitussäädös on hyödyllinen lisätoimi tässä mielessä. Ja me odotamme aika paljon toimia, joita saadaan tästä, mutta sitä ei pidä sitten Siis me seuraamme tätä komission puolelta kaikissa virastoissa. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Telitska, ihan pieni kysymys. Uh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti vain. Tämä vain. Jatkan siitä, mitä Kramer totesi. Ymmärrän täysin, että tämä ei ole delegoinnin säännöksen tavoite, mutta käytän tätä tilaisuutta vain hyväksy, niin puhun myös pääjohtajalle, joka varmasti tuntee nämä asiat erinomaiset hyvät, mutta on myös edistysmielinen ikään kuin. Eli tämä integroitu lippukäytäntö. Nythän ollaan tulossa kohti toimikautemme loppua. Oma mietinnön lisäksi mitä muuta kulkua ei ole ollut. Kyllä tätä pitäisi vähän vielä yrittää. Kukaan ei varmaan odota, että meillä integroitu lippukäytäntö olisi kahden, kolmen vuoden kuluttua, mutta odotamme. Ja toivottavasti olemme kaikki samaa mieltä siinä, että meillä on tällainen prosessi ja kaikki tiedämme, että mitkä ovat ne pullonkaulat integroidussa lip, lipu, liputuksessa. Ja haluaisinkin, että meillä olisi tällainen yhteinen tavoite, ainakin yksi ensiaskel tähän suuntaan. Sillä olemme uneksen tästä aivan liian pitkään ilman, että mitä näkyvää satoa aikaiseksi. Tämä ei siis ollut kysymys, halusin vain todeta, että emme saa tätä integroitua lippukysymystä, jättää mielestä vain siitä syystä, että se ei sovi tähän delegoituun säännökseen. Monsieur Reuters, allez-y. olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Olen samaa mieltä Teliskan kanssa siitä, että toimintaan pitää ryhtyä. Ja liikkuvuuspaketissa komissio ilmoitti, että me teemme työtä myöskin raidematkustajoikeuksien osalta ja multimodaalisen matkustajien oikeudet liikkuvuuspalveluna. Tämä liittyy digitaaliseen ympäristöön ja järjestämme konferenssin Se kiinnostaa varmaan myöskin tätä valiokuntaa. Eli digitaalisuus liikenteessä se on marraskuussa. Ja komissio myöskin totesi, että ensi vuonna se haluaa työstää multimodaalista liikennettä. Ja me haluamme tehdä enemmän tälle asialle. Se ei ole helppo. Se liittyy enemmänkin palvelualaan, mutta meidän täytyy pitää tätä silmällä. Eli näillä eri toimilla komissiolla on kunnianhimoa josta puhuitte. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Rotter. Kiitoksia. Nyt ei enää kysymyksiä, koska niitä ei enää ole. Eli kokous päättyy ja seuraava kokous, niin tämä oli viimeinen kohta. Fannykamp, älä ole suruinen. Kyllä me näemme sitten taas maanantaina 10